Bene, penso che possiamo riprendere i nostri lavori. Jatkamme kokoustamme. Meillä on keskustelu seuraavaksi tohtori Cornelius Abevaarin kanssa. Hän edustaa saksalaista laitosta. Hän on ollut laatimassa merkiintoista tutkimusta. Minä uskon, että sitä ollaan jakamassakin ei nyt siis kaikille vain näköjään, no harmi. Mutta mielenkiintoinen tutkimus kuitenkin siitä roolista, joka Euroopan unionin edustajilla on. Hän on ollut tässä tutkimushankkeessa vastuuhenkilönä, ja kuten totesinkin, aihe on laajemmassa käsittelyssä tässä tutkimuksessa, kuten otsikosta nähdään. Siis tervetuloa myös herra Popovski, varaa pääsihteeri, tai hän on siis tulossa. No tervetuloa nyt, vaikka hän onkin poissa oleva vielä. Ja sit, siis hän on ulkoisen hallinnon varapääsihteeri. Hän on piakkoin myös läsnä täällä ja osallistuu keskusteluun. Tehän tiedätte, että Euroopan unionin erityisedustajien rooli Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä on kasvamaan päin, hiukkasen muuttumassakin. Sitä ollaan suuntamassa eri lailla verrattuna aikaisempaan rooliin, mutta kuitenkin nimenomaan ulkoasain hallinnon yhteydessä. Tässä halutaan heidän roolinsa määritellä uudelleen ja tavallaan löytää uusia perusteluita. Nyt Haluamme tästä kuulla enemmän, kommentoida sitä, saada, saada myös ehdotuksia ja osviittaa tälle roolille. Ehkä sitä voidaan asianmukaisemmin vielä käyttää näissä uusissa toimintaympäristöissä. Non ho altro da aggiungere. E Ei sen lisää enempää lisättävää. Ja mielenkiinnolla kuuntelemme nyt tätä, mitä teillä on sanottavana. Tohtori Aldevaro, olkaa hyvä. Mille grazie. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset valiokunnalle kutsusta tähän kokoukseen. Minulla on ilo ja kunnia esitellä tutkimustulokseni ja ehkä joku muistaakin, että tämä perustuu laipaa tutkimuskenttään ja sanottakoon, että ehkäpä tämä on minulle vielä tärkeämpi hetki verrattuna siihen, kuin tein tätä väitöskirjatutkimustani. No, Lähdetäänpäs liikkeelle käytännönläheisistä kysymyksistä. Eli mikä on erityisedustajien rooli ulkosuudenhallinnossa? En kyseenalaista tätä roolia laisinkaan. Mielestäni edustajat kuuluvat EUH alaisuuteen ja haluaisin tässä yhteydessä edetä alustusasiakirjan pohjalta. Niitä nyt välttämättä ei ole kaikille tarjolla, mutta ihan lyhyesti taustatietoa erityisedustajien roolista tähän asti. Ja sitten katsotaan tämänhetkistä tilannetta, eli että meillä on ulkosuhdehallinto toiminnassa, mutta toisaalta tietyt erityisedustajien mandaatit ovat päättymäisillään. Lisäksi esittelen muutamia kriteereitä edustajien valinnalle ja miten edustajat voitaisiin integroida ulkosuhdehallintoon. Mitä tulee taustatietoihin, niin edustajia on pidetty nähty ulkomailla EUn äänenä ja kasvoina. He ovat osallistuneet kriisinhallintatehtävissä, erityisesti silloin kun on konflikteja yritetty eri alueilla ratkaista silloin kun kyse on ollut EUn intresseistä. He ovat pyrkineet helpottamaan rauhanneuvotteluja, toimimaan sovittelijana ja toimineet myöskin kansainvälisissä neuvotteluissa – yhdessä muiden edustajien kanssa ja he ovat yli 15 vuoden ajan tarjonneet ruohonjuuritason tietoa, mitä muuten EU ei olisi voinut saada käyttöönsä. Ensimmäiset kaksi edustajaa lähetettiin vuonna 1996 ja 11 erityisedustajaa on tällä hetkellä eri puolella maailmaa toimimassa. Ja kun katsotaan sitä syytä, miksi erityisedustaja ylipäätään otettiin käyttöön, niin tämä liittyy hyvin läheisesti siihen, että alkuun haluttiin saada enemmän painoarvoa poliittisella rintamalla EUlle, koska se on ollut aika heikossa kantimissa tietyillä alueilla – Tarkoituksena oli siis, että EU osallistuu sovittelutoimintaan ja antaa poliittista ohjeistusta konfliktialueilla. Me olemme siis toimineet sekä ulospäin, mutta toisaalta oli havaittavissa tällainen sisäinen ulottuvuus, eli että ne korvaavat tai antavat lisäarvoa EUn sisäiselle kommunikaatiolle, eli Brysselin ja edustustojen välillä he ovat toimineet, mutta myöskin entisen ykkös- ja kolmospilarin välisenä linkkinä he ovat toimineet. Esimerkiksi naapuruspolitiikka alueella tai konfliktin esto rintamalla. Eli erityisedustaja tai edustajan käyttö on tavanomainen ratkaisumalli, jota käytetään myöskin YK-rintamalla ja muutkin maat käyttävät sitä, kuten Yhdysvallat, jota itsekin tutkimuksissa, tutkimuksissani tarkastelin. Jotkut ovat sitä mieltä, että erityisedustajia todellakin kaivataan, jos halutaan toimivaa diplomatiaa harjoittaa nyt näinä päivinä. Ja Tarkastelin siis erityisedustajien toimintaa viimeisen 15 vuoden ajalta. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Lissabonin sopimus on tuonut mukanaan yhden muutoksen erityisedustajien tehtäviin. Aikaisemminhan sopimuksessa sanottiin, että neuvosto voi nimetä erityisedustajan silloin, kun se katsoo sen tarpeelliseksi. Eli neuvosto ja jäsenvaltiot päättivät erityisedustajan nimeämisestä. Uusi artikla 35 sanoo, että neuvosto voi erityisedustajan määritellä tai nimetä korkean edustajan ehdotuksesta. Tämä on melkoinen muutos, eli neuvosto voi toimia vain ja ainoastaan korkean edustajan ehdotuksen pohjalta. Tämäkin on ollut hankala kysymys, erityisesti kun huomioidaan, että ensi kuun lopussa jo muutama erityisedustajan pesti on päättymäisillään. Mutta minä uskon, että Sopimusteksti ei muuta erityisedustajan roolia, vaan kyse on siitä, että nyt on olemassa ulkosuhdehallinto, joka ottaa hoitava, hoidettavakseen tiettyjä erityisedustajien tehtäviä. Tästäpä syystä tietyissä mandaateissa on olemassa tämä sunset-lauseke, eli että on määritelty tietty äh, määräaika, mihin mennessä erityisedustaja vielä toimii ja minkä jälkeen sitten ulkosuhdehallinto voi ottaa hoidettavakseen nämä tehtävät. Korkea edustaja ja PSCn kansalliset edustajat aloittivat neuvottelut noin vuosi sitten tilanteen muuttamisesta. Yleensähän mandaatti päättyy helmikuun lopussa ja noin vuosi sitten neuvosto ja PSC aloittivat neuvottelut siitä, mitkä erityisedustajien tehtävät vielä jatkuvat, mitkä mandaatit siis jatkuvat. Ja kesällä päästiin sitten yhteisymmärrykseen korkean edustajan kanssa. Korkea edustajahan halusi lopettaa tietyt erityisedustajien tehtävät. Ja nyt kompromissi kuuluu, että neljän erityisedustajan mandaattia jatketaan ensi kuun loppuun asti ja seitsemän erityisedustajan mandaatti jatkuu vielä elokuun loppuun asti. Moldovan, lähisään rauhanprosessin Etelä-Kaukasuksen ja Kosovon erityisedustajien pesti päättyy, paitsi jos ryhdytään toisiin toimenpiteisiin, eli jos korkea edustaja päättää, että mandaattia jatketaan, neuvosto itsehän ei siitä enää päätä yksin. Niin herää kysymys, että ovatko nämä neljä mandaattia sellaisia, jotka EUH voisi ottaa hoidettavakseen saman tien? Ja tietenkin täytyy kysyä, että ovatko nämä tehtävät relevantteja tai nämä erityisedustajat enää tarpeellisia. Lisäksi pitäisi pohtia sitä, että mitkä voisivat olla sellaisia kriteereitä, joiden pohjalta erityisedustajia lähdetään nimeämään. Ja mikäli EU päättää erityisedustajan nimeämisestä, niin miten erityisedustajat tekisivät yhteistyötä EUH kanssa ja mikäli päätetään mandaatin päättämisestä, niin miten tämä siirtymäkausi sitten käytännössä hoidetaan. kesän jälkeen on käynyt selväksi, että kyse ei ole teknisluonteisesta toiminnasta, eli siitä, että tämä mandaatti on määräaikainen ja se päättyy sitten, kun se vain päättyy. Erityisesti tällaiset pitkät mandaatit, jos katsotaan näitä erityisedustajia, joita on 11 kappaletta, niin nehän ovat olleet käytössä jo vuosien ajan, ja tämä tarkoittaa sitä, että kansainväliset kumppanitkin äh, elättelevät tiettyjä yhteistyön toiveita ja me tiedämme, että niilläkin on omat erityisedustajansa neuvottelurintamalla. Ja tämä tietenkin voisi vaikuttaa neuvotteluasetelmiin ja me tiedämme senkin, että tähän Brysselissä käytävään keskusteluun on reagoitu aika lailla negatiivisesti, erityisesti niillä alueilla, joidenka erityisedustajien pestin jatkuminen on vaakalaudalla. Eli kun puhumme kriteereistä, niin haluaisin tässä yhteydessä viitata myöskin tähän suhteellisen pitkään luetteloon, sivun mittaiseen sellaiseen, jossa mainitaan näistä mahdollisesti käytettävistä kriteereistä, joiden pohjalta erityisedustajia voitaisiin nimetä. Eli silloin, kun alueellinen konflikti vallitsee, niin silloin erityisedustajia voitaisiin käyttää, mikäli aikaisemminkin jo siellä on käytetty tällaisia edustajia, ja mikäli EUlla on pitkän tähtäimen intressejä aluetta kohtaan, eli ettei se vain aio käydä lyhyen ajan tällä alueella. minkälaiset henkilöt voisivat toimia erityisedustajana, siihen puutun tähän ja minkälaisia tehtäviä näillä edustajilla voisi olla, niihinkin puutun, näihinkin kysymyksiin puutun tässä tekstissäni. Kyse ei ole tietenkään mistään tyhjentävästä luettelosta, vaan eräänlainen lähtökohta, joka antaa ajattelemisen aihetta, tarjoaa keskusteluille tietynlaisen lähtökohdan, jotta saisimme määriteltyä selkeät EUn toimintatavoitteet, mihin EU pyrkii ja onko erityisedustajan käyttö se oikea toimintaväline ja mihin erityisedustajan avuilla pitäisi päästä. Keskeisin kysymys kuuluu tietenkin, että kun katsotaan näitä kriteereitä ja nykyisiä mandaatteja, niin voi olla, että tietyt mandaatit päättyvät ja ne siirretään ehkä alueella toimivaan EUn edustuston hoidettavaksi. Ja sitten herääkin kysymys, että millä tavalla tämä siirtymäkausi hoidetaan. Kuten sanottu, Euroopan unionin pitäisi toimia pitkällä aikavälillä eikä ad hoc pohjalta – yhteistyössä kumppanivaltioiden kanssa. Eli ensi kuun loppu asti ei ole enää pitkään paljon aikaa käytettävissä tämän siirtymäkauden hoidettavaksi, mutta jos näitä mandaatteja pidennetään, ja minun mielestäni monia mandaatteja voitaisiin pidentää, ja sitten herääkin kysymys, että miten ne voitaisiin linkittää ulkosuhdehallintoon. Ja tämän kysymyksen olema osalta Viittaan tähän tukirakenteeseen. Jokaisella 11 erityisedustajalla on olemassa oma yksikkönsä, oma koko tukirakennelmansa, jotka voitaisiin mielestäni helposti linkittää ulkosuhdehallintoon. Ja sitten erityisavustajien ja neuvonantajien rooli, miten heidän toimintansa voitaisiin linkittää ulkosuhdehallintoon. Tätäkin käsittelen sekä tietenkin erityisedustaja roolia instrumenttina. Sekin on tärkeä kysymys, koska kyse on välineestä, joka nojautuu perustamissopimuksen tekstiin. Ja kun katsotte organigrammia, niin nämä erityisedustat kuuluvat osittain korkean edustajan ja muidenkin tahojen alaisuuteen. Mutta lopuksi haluaisin vielä todeta, että erityisedustajien käyttö on tärkeä diplomaattinen väline, kun diplomaattisia kriisiä ratkotaan. Minä uskon, että erityisedustajien rooli on korostunut viimeisen 15 vuoden aikana. Tämä on käynyt selkeästi ilmi ja palaisin siihen, mitä toteaisin totesin alustukseni alussa omassa väitöskirjassani, pohdiskelin tätä asiaa. Se oli poliittisluonteinen, mutta minulta kysyttiin, että mikset tutkiskele jotain to- eri aihealuetta, sillä erityisedustajista kuitenkin tässä ihan lähitulevaisuudessa päästään eroon ja minun mielestäni olisi ollut järkevämpää pohtia jotain muuta kysymyksiä, mutta ehkäpä teiltä tulee mielenkiintoisia kysymyksiä tähän alustukseni liittyen. Kiitoksia. Kordin. Kiitoksia Seuraavaksi vihreitten koordinaatti Brandner. Ja, ich werde jetzt auf Deutsch reden. Kiitoksia. Käytänpä tässä kotimaista kieltä. Olisi hiukan absurdia käyttää vierestä kieltä. Niin, tervetuloa tähän valiokuntamme kokoukseen. On hienoa, että teillä oli aikaa tämän alustuksen esittämiseksi. Tietenkin me kävimme tämän tekstinne jo aikaisemminkin läpi, mutta onhan tässä päivän polttaviakin kysymyksiä esillä. Bosnia, Kosovo ja muut. Ehkäpä oli paikallaan pidentää Kosovo-erityisedustaja mandaattia, jotta ei syntyisi kaaosta, mutta ehkä olisi hyvä kysymys, että miten jatkossa tulisi toimia. Mikä on teidän näkemyksenne tämän suhteen? Ja yksi kommentti tähän tekstiin liittyen ja näihin vaatimuksiin. Eli mitä ominaisuuksia erityisedustajalta vaaditaan. Häneltä varmaankin kaivataan konfliktihallintoja, sovittelutaitoja. Minun mielestäni näihin tulisi panostaa enenevässä määrin. Jos tehtäväkenttää kuvailla niin kuin tekin teette tässä tekstissänne, Eli viitataan alueellisten konfliktien, rajat ylittävien konfliktien käsittelyyn, niin minun mielestäni juuri nämä mainitsemani ominaisuudet korostuvat enenevässä määrin. Mielestäni olen samaa mieltä siitä, että kyllähän erityisedustajiakin jatkossa tarvitaan tietyillä alueilla, tietyissä maissa, vaikkakaan niissä ei välttämättä jatkossa erityisedustaja olekaan. Ehkäpä näissä maissa käytettäisiin sitten tällaisia erityislähettiläitä, joilla olisi lyhyemmän aikavälin mandaatteja. Esimerkkinä voitaisiin mainita Tunisia, jo, jonka osalta käytettäisiin erityislähettelistä, erityislähettilästä, joka sitten hoitaa tämän yhteyden kansalaisyhteiskuntaan. Minä uskon, että se olisi ehkä joustavampi lähestymistapa, mutta ehkäpä te voitte kertoa enemmän siitä, että mikä olisi sellainen toimiva väline, jolla voitaisiin reagoida päivän polttaviin kysymyksiin. Mutta suurimmalta osilta minun mielestäni tämä analyysinne on kyllä paikkansa pitävä ja hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Muniz. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minua jukkasen yllättää se, miten te puolustatte erityisedustajia, miten puolestaan kritiikoitte, ei kyllä tulkausta? Ja se, että kritisoitte korkeaa edustaja mahdollisuutta olla uudistamatta erityisedustajien toimikautta, onko tämä teidän mielestänne ollut sitten hyödyllinen väline, varsinkaan kun ei ole mitään muita vakiintuneita välineitä, toisin kuin meillä nyt on ulkoisen hallinnon myötä tullut. Erityisedustajat mielestäni totta kai sopimusten nojalla ovat muistoa hiukkasen siitä hallituksen välisestä työstä, vaikka se pitäisi olla yhteisön työtä. Minun pitäisi mahdollisimman vähän käyttää, erityisedustajia käyttää yhä enemmän ulkoasain hallinto, vahvistaa sitä ja antaa sille riittävästi inhimillisiä ja poliittisia voimavaroja, että se pystyy selviytymään tehtävästään – kun ajatellaan tähän mennessä erityisedustajat ovat sitä tehneet omalla tavallaan. Toiseksi olette täällä maininnut, että ensisijassa pitäisi niitä nimittää konfliktitilanteissa. Minun mielestäni pitäisi toisin suunnata tätä. Meillä pitäisi olla erityisedustajia tai lähettiläitä, jotka olisivat horisontaalisia, ei konfliktitilanteita varten, kun meillä on vakausvälineitä tai muitakin välineitä olemassa yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tarvitaan ehkä enemmän välineitä ihmisoikeusasioissa tai rauhanrakentamisessa tai suunnata tätä toiseen suuntaan, yhteistyön suuntaan, pois konfliktista. Minusta siksi pitäisi vähentää erityisedustajien määrää, rajata niiden työsarkaa, kun ulkoisen hallinnollakin alkaa olla myös diplomaattisia tehtäviä, niin sitä ei voi tietenkään verrata YK tai YK erityislähettiläisiin, koska me haluamme olla konkreettinen toimija maailman mittakaavassa kansainvälisissä suhteissa, eikä yleisluonteellinen järjestö, joka kaiken tyyppisiä konflikteja ratkaisee. Kiitoksia edustaja Munjith. Edustaja Lösing. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Raadivartija kirjoitatte paperissanne ja myös puhuitte siitä, että nyt vastuu e, e, on erityis, e, on Rova Ashtonistilla. En oikein tiedä, onko tämä oikein johtopäätös, haluatteko, kysyisinkin teiltä, eikö tämä ole johda siihen, että kysymys parlamentaarisesta valvonnasta ja, ja toimivaltuuksista tämän erityisedustajan suhteen pitäisi määritellä toisella tavalla. Haluaisin kernaasti kuulla teidän mielipiteenne tästä vielä sitten tästä konfliktistrategiasta. Ja tämä tutkimuslaitoksen on ehdottanut, että erikoisedustajat olisivat päiv- laatisivat jatkuvasti päivitettyjä hätä, hätäsuunnitelmia, ja, jotta voitaisiin reagoida nopeasti. Jokaisella suunnitelmalla pitäisi olla liitte, jossa on myös mukana sotilaallinen interventiosuunnitelma. Mitä te pidätte tästä ehdotuksesta ja katsotteko, että samaan tyyliin konfliktistrategiapaperissa, jossa puhutaan samalla tavalla konfliktistrategiasta? Kiitoksia edustaja Lösing. Edustaja Lambsdorff. Danke, Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida myöskin sitä, mitä täällä on jo sanottu. Tämä erityisedustaja järjestelmä on sinänsä ihan hyvä, toisin kuin kollega Muniz niin mielestäni kysymys ei ole se, että käytetäänkö erityisedustajaa vai ulkosuhdehallintoa, vaan kyse on tästä ristiriidan purkamisesta tai vastakkainasettelun purkamisesta. Meillä on nyt Astonin myötä korkea edustaja, joka ulkoministerien lailla ei voi ratkaista tätä suurta ongelmaa, eli että pitäisi toimia laajalla rintamalla. Usein Aston tarvitsee EUn ja poliittisella rintamalla horisontaalisten ongelmien ratkaisemiseksi eri alueilla ja maissa. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että kun katsomme tulevaisuuteen, niin pitäisikö erityisedustajien olla eräänlaisia poliittisia toimijoita, kuten Yhdysvaltain poli- kollega Mitchell, nämähän ovat poliittisia edustajia. Minun mielestäni se olisi järkevämpää kuin diplomaatien käyttö, sillä diplomaatit toimisivat ikään kuin rinnakkain ulkosuhdehallinnon kanssa ja siinä syntyisi kitkaa. Toisaalta olen kyllä kollega Maria Munisin kanssa samaa mieltä siitä, että neuvosto nimeää edustajat korkean edustajan ehdotuksesta – mutta erityisedustaja toimii unionin nimissä. Mutta tämä menettely tarkoittaa sitä, että korkea edustaja voisi ehkä nimetä itse omia erityisedustajia. Hänellä on komission varapuheenjohtajana erilaisia mahdollisuuksia kuin Javier Solanalla, eli politisointi ja valinnan mahdollisuuksien vahvistaminen on tässä nyt tarjolla. Minun mielestäni meidän ei tulisi löy- luopua tästä nykyisestä erityisedustajajärjestelmästä ilman toimivaa vaihtoehtoista ratkaisumallia, mutta meidän tulee joka tapauksessa katsoa myöskin ulkosuhdehallinnon suuntaan ja mitä se voi tehdä. Kiitoksia. Kiitoksia. <clears throat> Tällä välin on paikalle tullut myös ulkoisenhallinnon varapääsihteeri Massev Popovski. Pyydän nyt häneltä tietoa siitä, haluaako hän puhua ehkä nyt osallistuksen keskusteluun vai sen jälkeen, kun olemme kuulleet tohtori Adebarin vastaukset. Te ette nyt pystynyt kuuntelemaan hänen johdantoaan tosiaan. Te saatte itse valita, puutteko nyt vai vastausten jälkeen cosa decide di fare. Mitäs aiotte tehdä? Kysymys. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti. Jos sopii, niin puhun nyt, kun minä kyllä luin tämän tekstin, eli voin varmasti puhua aivan lyhyesti. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia kutsusta tulla tänne. Tämä on ajankohtainen keskustelu hyvin ajankohtaisen tapahtumaan kohdistuvaa. Minä sanoisin, että ei se nyt kaikki niin kielteiseltä näytä. Totta kai keskustelu jatkuu. Me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa, se on arkaluontoinen kysymys, mutta haluamme löytää mahdollisimman hyvän ratkaisun tähän järjestelmään. Jos palataan ajassa taaksepäin, niin meidän täytyy ymmärtää, että erityisedustajat ovat kyllä ikään kuin vanhan kakkospilarin välineitä, vaikka onkin kirjattu nyt perussopimuksiin. Ne ovat joskus YUTPn asioita, jotkut, joutuneet liittyvät yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Sillä saattaa olla vaikutuksia jatkossa. Palaan siihen myöhemmin. No, Käsi Ashtonin ajatustapa on että koska meillä nyt on uusi hallinto paikallaan, niin sitä voitaisiin käyttää erityyppisiin tehtäviin, joita erityisedustajat tähän mennessä ovat hoitaneet. Tässä on tietenkin eri vaihtoehtoja. Ensinnäkin, että meillä olisi enemmän sellaisia edustuston päälliköitä, joilla olisi kaksi tehtävää, päällikkötehtävä ja erityisedustajatehtävä. Meillä on nyt kai kolme Kabulissa, Abisvaldiassa ja Skopjessa tällaiset on ihan hyvä malli, jos annetaan myös päällikölle lisää poliittista näkyvyyttä tai valtaa niin, että haluaisimme ehkä, he ovat erityislähettilän asemassa, jos sitä halutaan säilyttää nykyisessä muodossa. Viittaa sitten siihen, kuten jos ajatellaan lähi prosessin erityisedustajaa. Toinen vaihtoehto olisi, että käytämme rakenteita, joita ulkousainhallinto itse tarjoaa. Tiedämme, että meillä on korkean tason johtajia siellä alueellisen ja ja vastuualueinen Hekin voisivat hoitaa joitakin tehtäviä korkean edustajan puolesta. Tämä ehkä voisi tulla kyseeseen tulevina viikkoina tai kuukausina niissä toimitehtä, toimissa, jotka Korkeudessa haluaa lopettaa Etelä-Kaukasus ja Moldovaa. Mainitsin tämän toisen pilarin perustan erityisedustajien pohjana ulkopolitiikan välinä. Ulkoisen hallinnon etuna puolestaan on se, että meillä on eri yksikköjen johtajat, tavallaan laajempi ala me olemme totta kai sui generis instituutio ja tiedämme sen varsin hyvin, että se oli tärkeä aihe neuvotteluissa parlamentin ja Cathy kesken. Mutta meillä on kuitenkin komission erityissuhde. Nimittäin kun erityisedustaja toimii, niin se voi toimia myös vanhan yhteisön toimivallan piirissä. Totta kai se on etu, jos haluamme yhteislähestymistapaa omaksua konfliktitilanteeseen, niin se on nyt myös mukana tarkastelussa. Olemme kaikki samaa mieltä hallinnossa siinä, että erityisedustaja pitäisi tähän kytkeä enemmän. Sitä te esitätte myös omassa selvityksessänne, että tukirakenteet olisi hallinnon piirissä, mikäli mahdollista. Sillä on totta kai vaikutuksia myös budjetin kannalta ja ajatellen parlamenttia. Nimittäin tähän mennessä erityisedustajien toiminta on rahoitettu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan budjetista. Se merkitsee sitä, että aika lailla käytetään varoja henkilökuntaan. Ja se voisi tulla eri budjettikohdista, erityishallinnon hallintopuolelta esimerkiksi. Mutta kytkentä pitäisi syntyä ja sen aiomme tehdäkin. No niin, totta kai meidän täytyy välittömät rat- ongelmat ratkaista, kun ennen kuin lopulla menee umpeen muutama toimikausi. Tässä on mainittukin meidän aikomuksistamme, että ne päätetään. Sitten täytyy katsoa muita tulevina viikkoina ja tulevina kuukausina, jos toimikausi menee kesällä umpeen, mutta ei se tähän lopu. Se, että meillä olisi alueellisiin toimivaltuuksiin erityisedustajia. Sitä täytyy vielä päättää, jos ajatellaan esimerkiksi eh, suurten järvien alueen erityisedustaja. Se on iso homma. Ja, ja nykyinen erityisedustaja on menossa Pretorian edustuston päällikköksi, eli siihen tarvitaan ratkaisu joka tapauksessa. En sulkisi pois myöskään uutta toimikautta. Esimerkiksi on jo ollut puhetta jonkin aikaa, että meillä se olisi oma erityisedustaja myös Afrikan sarvia varten. Ei vähitä siitä syystä, että olemme siellä mukana ja läsnä tavalla tai toisella. Ja siellä on Atalanta-operaatiokin käynnissä. Miten erityisedustajat pitäisi nimittää sitten tärkeä juttu? Meidän pitäisi olla johdonmukaisempia, saada EUlle näkyvyyttä enemmän. Tunnustan toki, että nykyiset olemassa olevat muodot ovat tärkeitä, kun lähidän lähettiläät tapaavat, meidän pitäisi olla paikalla. Viime tapaaminen oli viikko sitten. Helga Schmidt oli Kathy, Schmidt, Kathy Astonin puolesta, eli ulkoasenhallinnon varapääsihteeri. En tiedä, mikä on lopullinen ratkaisu. Mutta olemme kyllä läsnä. Emme mitenkään ole sivuttamassa tätä tarvetta olla mukana nykyisissä rakenteissa. On muutamia avoimia kysymyksiä. Mainitsen rahoituksen. Täytyy tätä tarkastella niin, että paremmin hyödyntää niitä reaalisia varoja, mitä meillä on käytettävissämme. Ulkoisen hallinnon budjettia pyritään käyttämään enemmänkin operatiivisen puoleen eikä henkilökunnan rahoittamiseen. Alueelliset mandaatit ovat myös näköpiirissä, siihen palataan myöhemmin. Totta kai täytyy miettiä myös erityisedustajien osallistumista, kun muutetaan yhteisiä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioon, mutta jotkut ne liittyvät myös operaatioihin, jotka liittyvät nähän Esimerkiksi Kabul, siellä erityisedustaja tekee läheistä yhteistyötä myös EUPOLin poliisikoulutuskomission kanssa. Toisin sanoen yhteenvetona meidän täytyy ratkaista vielä avoimet kysymykset, tehdä päätös näistä jäljellä olevista mandaateista keskusteluja käydään jäsenvaltioiden kanssa ihan tällä haavaa erityisedustajien välineiden sinällään voidaan käyttää. Se on olemassa myös perussopimuksissa. Vahvistaa myös tätä yhteyttä ulkoasain hallintoon. Niin, että voidaan toimia integroidummin. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia, tohtori Popovski. Seuraavaksi loppukommentit asiantuntijaltamme tohtori Ademar. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Kiitokset näistä kommenteista ja huomioista. Kiitokset myöskin kollega Pohovskin alustuksesta. On hienoa, että minä voin kantaa korteni kekoon tällä tasolla tähän keskusteluun. Haluaisin vastata kolmeen kysymyskenttään, eli että mitä ovat nämä erityisedustajat ja eri, omat henkilökohtaiset lähettiläät ja sitten kysymys siitä, että mitä strategiaa Euroopan unioni käyttää tietyllä kriisialueella. Ja tietenkin on keskusteltava myöskin parlamentin roolista. Erityisedustajat ovat, kuten sanoitte, sopimuksen perustava yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaväline – Niitä on käytetty jo pitkänkin aikaa, mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikka tulee jatkumaan ja siksipä on varmaan paikallaan, että erityisedustajiakin käytetään, vaikkakin vain entisessä toisen pilarin toimintakentässä. Niin kuin kollega Lamstorff totesi, minun mielestäni molemmille pitäisi antaa olemassaolon oikeutus. Eli silloin kyse on muodollisesta välineestä, mutta sitten kun puhumme näistä temaattisista lähettiläistä tiettyjen yksittäisten asioiden käsittelemiseksi, ei välttämättä kriisien käsittelemiseksi, niin on ihan toinen kysymys. Javier Solanalla oli lukuisia omia erityislähettiläitä. Heillä oli oma toimintakenttänsä, mutta he eivät olleet sopimuksen mukaisia erityisedustajia. Erityisedus, tietenkin korkea edustaja voi ulkosuhdehallinnosta määritellä itselleen tällaisia erityislähettiläitä. Jos erityisedustaja pyydetään hoitamaan temaattista kysymystä, niin silloin täytyy tietenkin huomioida myöskin komission toimintamahdollisuudet. Tuskipa erityisedustaja voidaan valita humanitaarisia asioita käsittelemään, ehkäpä ydinsulkukysymyksiin liittyen se olisi mahdollista, mutta se on toinen asia. Eli kyllä erityisedustajat toimivat edelleenkin kriisin hallinta ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Mielenkiintoinen asia on se, että alkuun painotettiin tätä poliittista puolta, eli 90 20-luvun loppupuolella erityisedustajat ovat poliittisia toimijoita, mutta tilanne hankaloitui ja sitten päätettiin, että nyt on valittava joko EUn edustajia tai virkamiehiä, koska heillä ei ollut niin paljon ö, omaa sanavaltaa käytettävissään, mutta ainakin minulle näin tämä kerrottiin aikanaan, kun minä tutustuin tähän asiaan. Tilanne voi toki muuttua nyt ulkosuudenhallinnon kautta, koska tässä on rintarinnan toimimassa kaksi edustajatasoa. Ja voi olla, että erityisedustajista tulee taas poliittisluonteisia toimijoita mainitusta syystä johtuen. Mutta viime vuosien aikana suuntaus oli hiukan toisenlainen. Tarkoituksena oli, että edustajat ovat lähemmässä suhteessa tähän niin sanottuun diplomaattiseen konoistoon. Ja sitten nämä kahta tehtävää hoitavat erityisedustajat, se olisi tietenkin yksi toimintamahdollisuus. Kollega Brandner, te viittasitte Bosnia, Herzegovinan ja Kosovon tilanteeseen. Nämä ovat hankalia esimerkkejä ehkäpä sillä saralla voitaisiin käyttää tällaista kahden mandaatin järjestelmää muualla. Se ei välttämättä onnistu, koska tämä johtuu man rakenteesta ja EUn toiminnasta kyseisellä alueella tai maassa. Kyllä EUnkin näkökulmasta katsottuna tällä hetkellä olisi järkevää jatkaa näitä toimikausia, mutta heillä voisi olla kuitenkin se mahdollisuus toimia kahdellakin kentällä. Ja mitä tulee sitten tähän laajempaan strategiaan ja erityisedustajien käyttöön, en halunnut sanoa, että erityisedustajat toimisivat vain ja ainoastaan äh, hätätapauksissa, vaan tarkoitin lähinnä sitä, että nythän meillä on jo käytössä 11 erityisedustajaa ja meidän tulisi nyt jälkeenpäin laatia näille edustajille omat strategiat, mihin erityisedustajien avulla EU pyrkii ja millä tavalla yhteistyötä erityisedustajien kesken tehdään. Ja jotta löydettäisiin tällainen laaja-alainen strategia-asiakirja, niin se edellyttäisi keskusteluja aina silloin, kun pohditaan sitä, että pitäisikö uusi erityisedustajan pesti perustaa. Tämä linkittyy läheisesti tämänhetkiseen keskusteluun siitä, että ensi kuun lopussa tietyt toimikaudet päättyvät. En nyt oikein ymmärrä, että miksi nämä kaksi tai aikaisemmin neljäkin toimikautta olisivat päättymässä. Ilmeisesti tilanne nyt on sellainen, että ne on vain valittu. Ja olen yrittänyt löytää sellaisia kriteereitä, joiden pohjalta saataisiin hiukan ratinallisoitua tätä keskustelua ja valintaprosessia, mutta kyllä tätä pitäisi hiukan järkiperäistä tätä valintaproseduuria, eikä näin vain tuulesta temmaten valita ne erityisedustat, joiden toimikausi päättyy. Ja mitä tulee EPn rooliin, niin pitää paikkansa, että kyllähän EPllä on erityisedustajien suhteen suurempi rooli. Ei välttämättä kuulemisen omaisia keskusteluja, vaan ylipäätään ajatusten vaihtoa voitaisiin harjoittaa ihan epävirallisella tasolla ja tietenkin EP voi oman harkintansa mukaan pyytää kokouksiin erityisedustajia esittelemään toimintaansa. Ja EPllä on myöskin vaikutusmahdollisuuksia edustustojen suuntaan, joten voidaan kyllä sanoa, että Euroopan parlamentilla on uusi rooli hoidettavanaan. Ja tämä liittyy myöskin Lady Ashtonin ja parlamentin välisiin suhteisiin ja siihen, minkälainen vaikutus hänellä on erityisedustajan toimia tarkasteltaessa. Eli herää kysymys siitä, että millä tavalla Euroopan parlamentti käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi, eli myöskin sitä, että millä tavalla voidaan varmistaa, että erityisedustajan toiminta on yhteisölähtöisempi, vaikka kyse onkin sopimuksen mukaan hallitusten välisestä toimintavälineestä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia tohtori Adebar. Kiitos myös varapääsihteerille. Ai täällä on vielä lisäpyyntö. Tannoksaa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, anteeksi, että olen, on, en ollut alusta alkaen mukana varmastikin pysyville erikoisedustajien kohdistuu melkoisia vaatimuksia silloin, kun ne toimivat tietyillä erityisillä alueilla. Uskon, että niiden ei pitäisi olla pelkästään diplomaatteja, vaan niillä on myös rooli entisinä poliitikkoina tai jopa tutkijoina tai tiedemiehinä tai jopa entisiä meppejä. Ja tuen kyllä uutaa erikoisedustajatoimintaa, että se sellainen luotaisi myös Afrikan sarveen, jota olen seurannut jo pitempään. Siellä pitäisi olla meillä oma edustusto ja korkea edustaja voisi koordinoida tätä toimintaa merirosvoista ja terrorismia vastaan, mutta minun ryhmäni on hyvin kiinnostunut budjettineutraalisuudesta hallinnossa. Me vastustamme yksittäisiä maita, joissa olisi oma erikoisedustajansa. Niitä ei pitäisi enää luoda, vaan että ne voitaisiin alistaa tämän maan edustuston alle. Kiitos edustaja Tannok. Lisäksi on pyytänyt puheenvuoron Brantne vielä uudelleen. Kiitoksia. Ihan käytännön kysymys tästä, että miten tämä kahden mandaat kahdella pallilla eh, istuva sitten saa palkkaansa. Kump, että kummastakin, kummaltakin pallilta tulee palkka, vai? Ehkä tämä kysymys on paremminkin tohtori Popovskille kuin tohtori Adebaarille. No, mutta kuitenkin, jos jotain haluatte sanoa Tannokille, sillä välin kun herra Popovski miettii vastausta. Okei, Mm. Okay, uh, yes, well... I... Niin, kyllä alueellisten erityisedustajien puolesta olevat perustelut ovat vahvemmat kuin maakohtaisesti. ja olen aivan samaa mieltä. Nyt kyse on vain siitä, miten tämä siirtymä hoidetaan. Jos ajatellaan Bosnia-Herzegovinaa ja Kosovoa, kun ne mainittiin, niin siellä on selvä aikomus, mutta tilanne ei ole paikan päällä niin pitkällä, että voitaisiin ajatella kaksittaista tehtävää, että päällikkö hoitaisi erityisedustajan tehtävätkin, Nämä ovat sitten ensimmäiset maakohtaiset, jotka häviävät ei budjetisesta pelkästään, vaan lähinnä poliittisista syistä. siirtymä kausi täytyy jotenkin hoitaa. Minä olettaisin, että korkean edustajan esitykset toimikausien päättämisestä olisivat kohdistuneet maakohtaisiin ensisijassa, mutta sen sijaan tulikin kaksi alueellista toimikautta listalle. Samat perustelut eivät siellä päde. Olen aika lailla samaa mieltä kanssanne. Kunhan paikan päällä EU on jotenkin läsnä niin, että edustuston päällikkö voi hoitaa konfliktin, niin, niin se pitäisi hänelle antaa. Tano, sanon tämän sitä syystä, että on maita, kun ajatellaan erityisedustajia, jotka ovat maakohtaisia, se on jo koko päivän homma, hänellä on oma tiiminsä, ja kun se on koko päivän työ, jos se annetaan edustuston päällikölle, niin voi olla, että joissakin maissa se on liikaa, mutta Kathy Ashtonillakin on kolme eri tehtävää ja hän selviää siitä. Ei siinä mitään periaatteellista syytä ole sen puolesta, mutta pitäisi siirtymäkausi hoitaa hyvin kuitenkin. Kiitoksia. Tohtori Popovski ehkä voitte vastata nyt siitä, kuka lysti maksaa ja mitä se maksaa. Uh, I can give you my best guesstimate because I... antaa parhaan arvioni tietääkseni nämä kahden mandaatin uh, edustustopäälliköt, siis EUn edustuston uh, uh, päällikkö, joka, hänet saa palkkansa edustuston päällikkönä, mutta voin vielä tarkistaa tämän, koska en ole täysin varma. Meillä on muitakin kahden mandaatin erikoisedustajia, kuten Bosniassa, jossa kahden, kahden mandaatin, kahden pallin ovat erityyppisiä. Nämä ovat osittain kansainvälisiä tehtäviä ja siksi he saavat erikoisedustajan palkan, joka lasketaan samaan tyyliin, koska sääntö sen määrittelee. Mutta minä tarkistan tämän vielä meidän hallinnostamme ja ja ilmoitan Rova Brandlerille. Kiitos. Kysyin vain tämän siitä syystä, koska usein monet toimittajat nostavat tämän asian esille. Bene, lo facciamo per iscritto. <laughs> No niin, kirjallisesti hoidetaan tämä. No niin, voimme ilmeisesti päättää tähän tämän keskustelun. Kiitoksia kaikille puhujille. Teema on kuitenkin hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Meillä on tässä myös oikeus tulla kuulluksi, vaikkakaan emme ole yhteispäätösmenettelyssä, mutta kuitenkin hyvä, että esitämme omia ehdotuksiamme ja huomioimme kommentteja ja saamme tietoa. Me keskeytämme kello varttia 11, jolloin keskustelemme David O'Sullivanin ja EU-suurlähettilään Shinshovin kanssa liittyen EUn ja Venäjän väliseen uuteen sopimukseen.

Please, colleague. Kollegat, istutukaapa. Vieraat ovat saapuneet ja meillä on tiukka esityslista. Viisi minuuttia olla jo myöhässäkin aikataulusta. Meillä on seuraavaksi keskustelu nykyisistä käynnissä olevista neuvotteluista EUn ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta – Tehän tiedätte, että 2010 syksyllä oli kaksi neuvottelukierrosta Euroopan unionin ja Venäjän kesken. Siksi onkin erittäin hyvää käydä keskustelua, saada tietoja ulkoasevaliokunnassakin näiden neuvottelujen kulusta. Ja kuten tässä on, Lissabonin sopimus on nyt tullut voimaan ja siinä tässä suunnitelmassa on mukana siis myös parlamentti, ei pelkästään korkea edustaja David Salivansa ensimmäisenä puheenvuoron. Hän on hallinnon hallintojohtaja. Olkaa hyvä. Sen jälkeen puhuu suurlähettiläs, mutta tohtori Salivan ensin. Um, <clears throat> Chair, thank you very much indeed. Uh, Puheenjohtaja, kovasti kiitoksia. Sanoisin, että kun tämä nyt on ensi kertaa, kun olen täällä tässä tehtävässä, niin valiokunnassa. Olen iloinen, että saan olla täällä. Ja tiedätte varmasti, miten korkeudustaja on sitoutunut hyvin suhteisiin parlamentin kanssa ja haluaa tehdä läheistä yhteistyötä kanssanne. Jos se kuuluu minun vastuualueeseeni hallinto- tai rahoitusasioissa tai joissakin politiikan saroilla, niin totta kai minä olen teidän käytettävissänne olipa sitten kyse mistä tahansa tiedosta tai selvennyksestä. Mielenkiinnolla odotan hyvää yhteistyösuhdetta valiokuntaan, kuten mielestäni minulla oli, kun olin Intavaliokunnan kanssakin tekemisissä, kun olin kauppa-asioista vastaavassa tehtävässä, niin komission kaareni aikana. Tässä hiukkasen komission hatullakin puhun, koska viimeksi kun suurlähettilän kanssa tapasimme, olin hänen kanssa puheenjohtajana silloin edusti releksiä, mutta nyt minusta tuli vuodenvaihteessa hallintojohtaja, nyt sitten edustan puolestaan ulkoisen hallintoa, niin enää sinällään komissiota. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta kertoa teille totta kai meidän ulkosuhdehallintomme näkemyksistä mitä on tapahtunut puolentoista vuoden neuvottelujen aikana. Neuvottelut ovat olleet erittäin tärkeitä ja mahdollisesti ne johtavat hyvin tärkeään sopimukseenkin. Tehän tiedätte, että tämä käynnistettiin 2008. Meillä on ollut 12 kierrosta neuvotteluja kaiken kaikkiaan. Minä sanoisin, että meillä on hyviä uutisia, vähemmän hyviä uutisia. Hyvät uutiset ovat, että edistystä on saavutettu Paljon on uurastettu, siitä kerron yksityiskohtaisemmin myöhemmin, mutta minä uskon, että vähemmän hyvät uutiset ovat ne, että emme ole ehkä niin pitkälle ja niin nopeasti päässeet kuin halusimme taloudessa ja investoinnissa. Haluaisimme, että siellä päästäisiin myös ripeästi eteenpäin muiden alojen lailla, että saataisiin hyvä perusta myös sopimukselle. Kuten tiedätte, meidän tavoitteemme ensinnäkin ovat ne, että me haluamme hyvän, kunnianhimoisen, kattavan kumppanuusyhteistyösopimuksen plus-tyyppisen, eli lisäarvoa nykyisen sopimuksen halutaan. Me haluamme saada enemmän eikä vähemmän kuin mitä meillä on nykyisessä kumppanuusyhteistyösopimuksessa. Tässä halutaan ajantasaista ja täydentää nykyisiä velvoitteitamme. Toiseksi me olemme olettaneet, että tästä tulee sopimus kahden VTO-jäsenen kesken edellisistä tehtävistä ja tunnen tämän asian hyvin, koska me uskomme, että jos ei ole uutta sopimusta ilman, että siellä on merkittäviä määräyksiä liittyen energiaan tai investointiin, niin se ei olisi mikään vaihtoehto edes meillä. Olen kiitollinen kehityskulusta Venäjän VTO-liittymisen osalta. Toivottavasti kun nyt on läpimurto saavutettu, niin se myös sitten monenkeskisesti jatkuu ja nopeasti. Totta kai edelleen on avoimia kysymyksiä, nimittäin mitä tarkkoja seurauksia tulee sitten tulli liiton osalta kahdenkeskisiin suhteisiin, mutta totta kai me tuemme kovasti Venäjällä jäsenyyttä VTOssa ja kaikkien osapuolten kanssa me teemme sen puolesta työtä. Lopuksi Kolmas olettama työssämme totta kai on se, että jos ajatellaan demokratian ihmisoikeuksien periaatteita, niin ne säilyvät keskeisenä osana sopimusta todellakin. Jos niitä rikottaisiin, niin sitten yksipuolisesti sopimus voitaisiin myös purkaa yksipuolisesti. Ihmisoikeudet ovat meidän suhteittemme yhtimessä, niihin täytyy puuttua asianmukaisesti myös uudessa sopimuksessa. On erittäin tärkeää muistaa, että nykyisessäkin KYSS, ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittaminen ovat tärkeässä osassa kakkosartiklassa. Ja emme voi kuvitellakaan, että tässä standardeja jotenkin laskettaisiin uudessa kansopimuksessa. No niin, en halua viedä valiokunnan aikaa liikaa yksityiskohtaisena tietoineen, mutta haluaisin hiukkasen neuvotteluihin mennä kuitenkin. Niitä käydään neljässä työryhmässä. Yksi poliittinen vuoropuhelu, ulkoinen turvallisuus kakkonen, vapaus, turvallisuus ja oikeus, kolmas kau- kau- kau- taloudelliset asiat ja sitten koulutus ja kulttuuri neljännessä ryhmässä. Hiukkasen kertoisin näistä eri ryhmistä. Kun tapasimme joulukuussa, niin me pystyimme käymään läpi sen hyvän edistyksen, joka oli saavutettu poliittisessa vuoropuhelussa, ulkoisessa turvallisuudessa ja vapaudessa, turvallisuudessa ja oikeudessa. Poliittisen vuoropuhelun ja ulkoisen teksti on jo pitkällä luonnosasteella. Siellä on myös pienaseet, muun muassa mukaan otettu. Totta kai aseet ovat myös saatettu lähes päätökseen, mutta sitä täytyy vielä käsitellä yksityiskohtaisemmin. Enemmän on vaikeuksia käsittääkseni ollut siitä, mitä kielenkäyttöä voitaisiin omaksua yleisemmin periaatteessa. Haluamme viittauksen ihmisoikeuksien demokratiaan tärkeänä periaatteena oikeusvaltioperiaatteen rinnalla. Totta kai lähettiläs kertoo oman kantansa, mutta minä sanoisin, että Venäjällä on varaumia. Onko demokratia ylipäätään periaate? Ja siinä viittaukset ihmisoikeuksiin on pidetty liian laajana. Neuvottelun jälkeen on sovittu, että käytetään toista sanamuotoilua siitä, mikä on käytetty myös EUn ja Venäjän yhteisen alueen yhteyksissä. Venäjä haluaa myös turvallisuuden myös yhdistää sanoihin jakamaton. Me olemme pitäneet näitä periaatteita viittauksina, yleisinä ajatuksina, en tiedä pitäisikö se ottaa mukaan juridisen tekstiin. Hyvä edistystä kohtuullisesti on saatu myös vapaudessa turvallisessa oikeudessa, henkilötietojen suojassa, korruptiossa, asiakirjan turvallisuudessa on päästy pitkälle. Ja aika lähellä ollaan myös järjestetty rikollisuuden, rajahallinnan osalta. Erimielisyyksiä on jonkin verran ja tavoitteessakin eroja on, jos ajatellaan huumausainetorjunnassa ja turvapaikkakysymyksissä ja oikeudessa yhteistyössä ja siinä, miten voitaisiin ylipäätään noudattaa periaatteita oikeusvaltioperiaatteen ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta, kuten mainitsinkin. Lisäksi yhteys tämän sopimuksen ja viisumijärjestelyneuvottelujen välillä – ne ovat hiukkasen erillä meidän mielestämme, koska tässä edetään eri ratoja. Mutta totta kai mitä edistystä saavutettu on tälläkin alueella, niin se heijastuisi myös sopimuksessa, kunhan se saatetaan päätökseen. Sitten taloudellisesta yhteistyöstä aika paljon edistystä on saavutettu. 11 lukua lähes saatettu päätökseen, niin nyt kaikki käy läpi täällä. Avaruus, matkailu, maaseudun kehittäminen, maanviljely, luonnostyö jatkuu vielä monissa luvuissa ja keskustelua käydään artikloista enemmän, kun meillä on selkeämpi käsitys horisontaalisesta kauppa- investointimääräyksestä uudessa sopimuksessa. Siihen varmasti palaan sitten, koska siitä on eniten ollut vaikeuksia. Viime vuonna Singarelli oli komission puolesta siis silloin, niin kesäkuussa kerromme teille, että me olemme ensimmäisestä määräyksestä kaupan investoinnin osalta. Se liittyy muun muassa terveydenhuoltoon, teknisiin rajoihin, tekijän ja teollisoikeuksiin, tullijärjestelyihin. Ja nyt näistä on neuvoteltu sitten viime vuoden heinäkuun. Emme vielä ole sellaisia reaktioita saaneet kuin olimme toivoneet Venäjän kumppaneilta – ja nyt olemme pystyneet vasta käymään alustavaa vuoropuhelua. Me sovimme 11 kierroksella, että meillä olisi luonnosteluryhmä, siellä olisi asiantuntijoita näitä asioita varten ja puuttuisivat määräyksen yksityiskohtaisemmin. Se on kokoontunut kahdesti ennen 12 kierrosta, mutta totta puheen ei kovin paljon edistystä ole saavutettu. Ja minä pelkään pahoin, että sama on sanottava myös viimeisestä kokouksesta taloustyöryhmän osalta, joka kokoontui 16. joulukuuta. Eli tämä ei ole juurikaan kehittynyt neuvottelujen kuluessa. Varmastikin olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi nyt nopeuttaa toimintaa, ponnisteluja. Eli voimavara on osattu paljon myös siihen, että voidaan käydä lisäneuvotteluja talous- ja kauppa- ja investointiasioista ja seurataan tilannetta myös luonnosryhmässä. Sitten kun seuraavan kerran tämä ryhmä kokoontuu 4. helmikuuta ja sitten vielä tätä ennen on kaksi luonnosteluryhmän kokousta, eli toivottavasti päästään eteenpäin. Pari seikkaa vielä. Edistystä on koulutuksessa kulttuurissa saavutettu. Koulutus, ammattikoulutus, nuoriso, urheilu on saatettu päätöksen. Kulttuurissa on erimielisyyksiä siitä, miten puuttua asioihin, jotka liittyvät kulttuurisen monimuotoisuuteen ensinnäkin ja toiseksi kulttuurituotteet. Me mietimme tässä eri keinoja löytää ratkaisuja. Lopuksi sananen tutkimuksesta. Me olemme lähettäneet muodollisen kutsun venäläisille aloittaa neuvottelut Venäjän liittymisestä EU-tutkimuspuiteohjelmiin. Venäjä haki 2008 huhtikuussa tätä ja nyt tämä otetaan mukaan sopimuksen puitteisiin. Tähän mennessä ei ole mitään virallista kutsua, vastausta saatu kutsua, mutta ministeri Fosenko on kuitenkin komissiosenelle ottanut yhteyttä kirjeessä ja on sanonut, että he vastaavat myönteisesti kutsuun aloittaa neuvottelut. Toivottavasti voimme aloittaa keskustelut uuden sopimuksen yhteydessä mahdollisimman nopeasti. Eli herra puheenjohtaja, naiset ja herrat, uskoisin, että tässä on paljon myönteistä kuitenkin kerrottavaa. Edistystä on saavutettu, mutta se on hiukkasen epätasaisesti edennyt ja varmasti nyt täytyy kuroa umpeen lisää, ponnistele lisää kaupan ja investointien saralla, että tulee tasapainoisempi tapa edetä meille tärkeissä kysymyksissä. Me olemme edelleen sitoutuneita saavuttamaan nämä neuvottelut menestyksellisen päätöksen yhdessä lähettilään kanssa. Ja kyllä me varmasti onnistumme sikäli kuin nyt vielä lisää uurastamme kaupassa ja investoinnissa. Kiitoksia kovasti. Molte grazie. Kovasti kiitoksia tohtori O'Sullivan. Nyt annan puheenvuoron lähettiläs Kinsoville. Hän vastaa Venäjän puolelta sopimusneuvotteluista. Mutta ensin kuitenkin haluaisin henkilökohtaisesti teidän nimissännekin kertoa, koska eilen jo osoitimme kunnioitusta Domo de Dovon terroriiskun uhrelle kunnioitusta ja teidän nimissänne. Haluan sanoa, että me haluaisimme kertoa, miten me osoitamme myötätunta Venäjän hallituksellekin tämän traagisen tapahtuman jälkeen, kun, kun tällainen barbarinen teko on tehty. Varmasti tämä vahvistaa myös meidän pyrkimyksiämme siinä, kun me pyrimme löytämään poliittisen ratkaisun eri konflikteihin, joita kaukasuksella on. Totta kai me haluamme tuomita myös tällaiset teot, jotka ovat niin barbaarisia, barbaarisia väkivaltaisia. Suurlähettiläs, olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sinnekin näistä sympatian sanoista, myötätunnon sanoista, tämän barbaarisen terrori-iskun uhrien omaisille toissapäivänä Moskovan lentokentällä. Kiitän myös tästä tilaisuudesta voida tavata ulkoasiainvaliokunnan jäseniä täällä Euroopan parlamentissa ja hahmotella meidän kantojamme tähän perussopimukseen Euroopan unionin kanssa. Kiitän myös neuvottelukumppaniani David O'Sullivania hänen perusteellisesta esityksestään sekä näistä onnistumisista että vaikeuksista. Ja siitä, että no kukaan ei odottanut, että tämä olisi helppo homma. Aloittaisinkin lausumalla muutaman sanan näistä neuvottelujen taustoista. Ajatus tämän uuden sopimuksen taustalla on, se on tietenkin väliaikainen otsikko, me tulemme, palaamme tämän sopimuksen otsikkoon sitten, kun me lähdemme finalisoimaan ja viilaamaan tekstiä loppusuoralla. Ajatuksena on saada kattava sopimus, joka korvaisi nykyisin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin 1994 ja se tuli voimaan 1997, on edelleenkin voimassa. Sitä on laajennettu vuosittain automaattisesti, tai jatkettu automaattisesti vuosittain, ellei sitten jompikumpi osapuoli sanoisi, ilmaisisi haluaan äh, lakkauttaa tai lopettaa sitä. <clears throat> Mutta itse asiassa ennen kun tehtiin päätös, ennen kuin johtajamme tekevät päätöksen käynnistää nämä neuvottelut, me selvitimme kaikkia mahdollisia optioita, vaihtoehtoja ja myös niitä kokemuksia, joita EUlla on muiden kumppaneiden ja kolmansien maiden kanssa, e USA, Japanin, Kiinan, Norjan, Sveitsin kanssa. Ja tämä yhteinen johtopäätös oli se, että paras optio Venäjälle ja EUlle olisi uusi kattava sopimus. Ja poliittinen päätös tästä tehtiin äh, huippukokouksessa Lontoossa 2005, siis Venäjä ja EUn huippukokouksessa. Venäjän hallitus hyväksyi neuvottelurakenteet äh, äh, ja nimesi minut vuonna 2006 neuvotteluvaltuuskunnan johtajan ja valitettavasti EU-ssa kesti piten kauemmin kestä, äh, tehdä tämä sama äh, juttu ja sen tuloksena me pystymme käynnistämään neuvottelut vasta ja heinäkuussa 2008. Äh, ajatukset tämän uuden Kottavan sopimuksen taustalla ovat varsin ymmärrettäviä, kun tarkastellaan tilannetta 1994, voidaan helposti nähdä, miten erilainen Venäjästä on tullut ja toisaalta miten erilaiseksi EU on tullut vuosien saatossa. Ja sanoisinkin, täällä on la- paljon yhteistyöaloja, joita ei, jotka eivät sisältyneet aikaisempaan sopimuksiin, kuten esimerkiksi yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja siinä tapahtuva yhteistoiminta, koska ei sellaista ollutkaan vielä vuonna 1994. Ja oikeastaan tämä yhteistyön kattavuus on vain laajentunut. Kuka olisi ajatellutkaan, että Venäjä ja EU yhteisesti taistelevat Somalian rannikolla merirosvoja vastaan silloin 1990-luvulla? Kuka olisi ajatellutkaan tällaista? Ja uuden sopimuksen tarkoitus on saa astua äh, laadullinen aste askel eteenpäin äh, EUn ja Venäjän suhteissa ja, ja kumppanuuden rakentamisessa Näin ollen sen pitäisi olla innovatiivinen, eteenpäin katsova ja sen pitäisi heijastella Venäjän suhteiden strategista tärkeyttä ja totta kai sen pitäisi olla juridisesti sitova äh, asiakirja. Ja on toinenkin, tämä on toinenkin syy meille tulla tähän valiokuntaan, koska on Euroopan parlamentin asia yhdessä Venäjän parlamentin kanssa sitten ratifioida tämä, tämän työ, meidän työmme tulos. Ennen kuin neuvottelut käynnistettiin tuossa huippukokouksessa Venäjän ja EUn johtajat hyväksyivät yhteisen lausuman, julkilausuman näistä neuvottelujen käynnistämisestä ja siinä todettiin, että uuden sopimuksen pitäisi kattaa kaikki pääalueet suhteissamme mukaan lukien, jotka liittyvät näihin yhteisiin tiekarttoihin toistamatta varsinaisesti, miten pitkä tämä tiekartta on. Ja samaan aikaan meillä on tarkoitus mahdollistaa muiden sektoreiden mukaan ottaminen tähän, tähän sopimukseen. Näin ollen kattava, niin kattava kuin se on, se ei ole osapuolten tarkoitus tehdä tästä, tästä mitään valtavaa asiakirjaa. Pitäisi sitä pikemmin tällaisena, niin kuin, tällaisena perusrakentelmana, joihin sitten voidaan lisätä muita aloja. Ja totta kai on oma lukunsa, jota josta emme ole vielä aloittaneet keskustelua, joka koskee sitten säädöksiä joilla voitaisiin varmistaa tämän, näiden suhteiden toimivuus. Niinpä yleinen 12 neuvottelukirjaston tulos on mielestäni myönteinen. Kukaan ei odottanut, että tämä olisi, niin kuin sanoinkin, mikä helppo homma, mutta kukaan ei odottanut, että se olisi nopea prosessi. Ja eikä tämä ole sellainen prosessi, joka, johon olisivat, olisi vaikuttanut joku jonkinlainen keinotekoinen määräaika, deadline. Me etsimme, äh, tähtäämme laatuun pikemminkin kuin aikatauluun. Enkä nyt mene tässä äh, äh, toistaa sitä, mitä David jo mainitsi näistä neljän työryhmän työn tuloksista – mutta todellakin eh, kauppa ja investoinnit, nämä ovat osoittautuneet eh, vaikein, ehkä vaikeimmiksi aloiksi. Niin ikään, kun ajatellaan sitä, että löydetään eh, se raja perussopimuksen ja taas toisaalta jat, myöhempien myöhemmin kauppa- ja taloudellisen yhteistyösopimusten välillä, niin tämä on vielä jää vielä nähtäväksi. Me niin ikään pääsimme eteenpäin siinä olettamuksessa, että uusi perussopimus saataisiin myös päätökseen VTO-jäsenten kanssa. VTO, VTOn liittymisprosessi on erillinen neuvotteluväylä, joka voisi päästä ehkä Guinnessin ennätysten kirjaan, koska se on nyt kestänyt 17 vuotta se on pitempi kuin Kiinan muuri itse asiassa, mutta, mutta toivottavasti nyt puhutaan enemmänkin vain kuukausista kuin vuosista ennen kuin tämä äh, jäsenyyssopimus tai liittymissopimus saadaan finalisoitua. Olen iloinen, voitaisiin kertoa, että, että yhteisymmärrys muistio allekirjoitti Brysselissä 7. joulukuuta 2010 ja se vahvistettiin 26. huippukokouksessa myöhemmin samana päivänä. Ja se on saanut päätökseen kaikki keskeiset elementit tässä Venäjän ja EUn kahdenkeskisissä neuvottelussa VTO-jäsenyydestä. Mutta se ei koske pelkästään EUta ja Venäjää, mutta meitä kuitenkin hyvinkin. Mutta me saimme sen kuitenkin finalisoitua mahdollisimman pikaisesti. Mitä nyt tarvitaan äh, tätä jatkoa silmällä pitää? Ehkäpä ei niinkään neuvottelujen äh, äh, no, jouduttamista tai kiihdyttämistä, vaan pikemminkin vakaata jatkamista. Molemmat osapuolet ovat valmiita ja heillä siellä löytyy poliittista tahtoa kummallakin puolella kompromisseihin ymmärtääkseni lähitulevaisuudessa neuvottelumandaatti EUn puolella siirretään komissiolta ulkoisuudenhallintoon. Oikaise minua, jos olen väärässä. Ja toivonkin, että EU-neuvotteluryhmä omaa, saa riittävää liikkumavaraa, tarvittavaa liikkumavaraa, pystyy voidaanko jatkaa neuvotteluja. Yksi, itse asiassa yksi niistä elementeistä, joka on estänyt neuvotteluprosessia tai jarruttanut sitä, on ollut se fakta, että silloin kun me aloitimme, David on minun neljäs neuvottelukumppanini pöydän toisella puolella. Tässä on niin kuin meikäläiseltä häviää nämä kumppanit. Toisekseen. Luulenpa, että meidän pitäisi välttää kaiken sellaisia toimia, jotka, jotka häiritsisivät tämän neuvotteluprosessin yhtenäisyyttä. Meidän pitäisi pitäytyä tässä alueellisessa visiossa, joka on kattava sellainen, alkuperäisessä versiossa, joka on kattava. Meidän pitäisi, ja täytyy, täytyy muistaa, että jommalla kummalla, äh, jollakin neuvotteluväylällä saattaa syntyä ongelmia, saattaa syntyä sellaisia elementtejä neuvotteluissa, jotka, jotka sitten äh, saattaisivat aiheuttaa vaikeuksia neuvotteluissa. Meidän pitäisi tähdätä siihen, tähdätä kunnianhimoiseen sopimukseen, joka, joka vastaisi äh, EUn ja Venäjän kumppanuuden tasoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kiitoksia. Grazie, signor ambasciatore. Kiitoksia suurlähettiläs. Aloitamme keskustelun. Ensimmäiset puheenvuorot. Esittelijä ensin Severin kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, in spite of the short time, um, No huolimatta tästä lyhyestä ajasta mielestäni on aivan oikein, että minä esitän surunvalitteluni Venäjän kansalle, kun Venäjä on joutunut tällaisen barbaarisen terroriskun kohteeksi. Olen aivan varma, että suurlähettiläs välittää meidän survalittelumme myös omille maamiehilleen. Haluaisin myös kiittää kahta vieraamme siitä työstä, mitä he ovat jo tehneet, ja myös niistä tiedoista, joita he meille tarjosivat. Siinä oli paljon tietoa. Olen kiitollinen myös tästä avoimesta hengestä jopa näissä diplomaattisissa puitteissa, joka välittyy viesteistä. Mielestäni on erittäin tärkeää, että me nyt sulattelemme näitä viestejä, että voimme asianmukaisesti toimia jatko, jatkossa. Mutta mikä tässä sopimuksessa tai näissä neuvotteluissa ole pelkkää tekniikkaa, kaikki on mitä suurimmassa määrin politiikkaa. Ja mikä ei ole pelkästään tapahtumia muiden joukossa näissä suhteissa Euroopan unionin ja Venäjän kesken, vaan on kyse strategisista puitteista. Siksi on tärkeää saada aikaan tuloksia, saada strategiset puitteet, oikeudellinen perusta pitkäaikaiselle kattavalle kumppanuudelle. Se on erittäin tärkeää Euroopan unionille kansainvälisen toimijana, jossa Venäjä on yhtenä kumppanina. Mielestäni uuden sopimuksen pitää tarjota myös kattavat puitteet. Sen se pitäisi sisältää myös oikeudellisesti sitovia määräyksiä mahdollisimman monella alalla kumppanuudessa, muun muassa laajaa poliittista vuoropuhelua kaikista kysymyksistä, jotka kiinnostavat kumpaakin osapuolta, ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltioperiaate, turvallisuus, terrorismin torjunta, ydinsulkusopimus, Afganistan ja niin Keski-Aasia, jäätyneiden konfliktien ratkaiseminen yhteisessä naapurustossa, mitä niitä sitten kutsutaankin, oikeus, vapaus, turvallisuus, viisumijärjestelyt, opiskelijoiden liikkuvuus, taiteilijat, tutkijat, yhteydet ihmisten kesken, taloudellinen yhteistyö ja sitten varmasti Venäjän jääsenyys VTOssa – myös kaupasta investoinnista määräyksiä, kuten energiasta. Jotta tämä toteutuisi, ja mielestäni on erittäin tärkeää, että se toteutuu, niin meidän pitäisi neuvotteluprosessin yhteydessä myös rakentaa luottamusta kumppaneiden kesken. Luottamuksen rakentaminen on mielestäni tärkeää. Ja meidän luottamuksessamme ehkä on säröjä ja se vaikeuttaa asioita. Siksi mielestäni yhtä lailla tärkeää, tässä käännyn ennen kaikkea Salivanin puoleen, että meidän pitäisi Euroopan unionin puolelta tarjoa selkeämpi takuita Venäjälle, että se olisi vakuuttunut siitä, että parempi, että on vahvat suhteet Euroopan unioniin sen sijaan, että olisi vain suhteet yksittäisiin jäsenvaltioihin. Tai ainakin unioni pitäisi nähdä kumppanina, yhtä luotettavana ja vakaana kuin yksittäiset jäsenvaltiotkin. Ihan nopeasti kysymyksiä, jos sopii. VTO-liittymisestä. Totta kai ilmeisesti karikeskeiset sopimu- kysymykset on ratkaistu, mutta vaikuttaa sieltä, että on muita valtioita, jotka vielä puuttuvat vähemmän myönteisessä hengessä tähän prosessiin. Venäjän liittyminen ei ole pelkästään Venäjän edun, vaan myös Euroopan edun mukaista. Herra O'Sullivan, ehkä voisitte hiukkasen kertoa ajatuksistanne sitä, miten me voisimme auttaa tätä prosessia etenemään, käyttäen meidän suhteitamme kolmansiin maihin. Toiseksi sitten viisumijärjestelyistä. Se on arkaluontainen kysymys. Ehkä suurlähettiläs voisi kertoa enemmän asioista, jotka eivät toimi, koska edistys on ollut kovin hidasta. Lopuksi, että juurikaan maininneet uudistamista. Mitä Venäjä oikein odottaa Euroopan unionilta, että se voisi uudistaa Venäjää? Se on tärkeä pyrintö teidän ja meidänkin takiamme. Miten Euroopan unioni voisi määritellä modernisaatiota? Se on kovin monisyinen käsite käsittääkseni. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Severin. Seuraavaksi Salafrankka, kaksi minuuttia. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitoksia myös Ousalivanille tästä uudesta esiintymisestä täällä ja onnea myös uusissa tehtävissänne ulkoisen hallinnon parissa. Mielestäni teidän aikaisempi uranne komissiossa eri tehtävineen antavat teille kyvyn käsitellä myös tätä kysymystä. Tervetuloa myös suurlähettiläälle, kansanpuolueen puolesta. Me esitämme teille me osoitamme myötätuntoa, osoitimme tätä myös minuutin hiljaisuudella eilisen kokouksen aluksi. Olen samaa mieltä suurlähettilään käsitysten kanssa, todellakin sopimuksen täytyy merkittää suhteessamme laadullista harpausta eteenpäin. Jos ajatellaan, kun me olemme tärkeitä kumppaneita, niin meidän pitäisi noudattaa periaatteet ja arvoja meidän ryhmämme mielestä. Niin siksi ihmisoikeuslausekkeella on keskeinen osa. Se on vastavuoroinen lauseke sitä paitsi, että sitä vaaditaan molemmilta kumppaneilta. Ja tästä syystä tässä tyytyväisyydellä panin merkille myös herra Usalivanin puheet. Pikaisesti pari kysymystä. Ensinnäkin se, että ollaan edetty hitaasti investointi lausekkeesta. Se on hiukan se ristiriitainen tai paradoksaalista tavallaan, kun ajatellaan neuvotteluja ylipäätään sopimuksessa. Haluaisin hiukan sen selityksiä tälle viivästymiselle. Herra Severin esittelijänä totesi meille, että tässä, kaikki on politiikkaa tässä sopimuksessa. Minä haluaisinkin kysyä, miten näissä yleisissä puitteissa, kun meillä on tällainen uusi strateginen transatlanttinen suhde Lissabonin jälkeenkin, Venäjä ei pidetä kilpailijana, vaan paremminkin kumppanina, niin miten tämä vaikuttaa yleiseen ilmastoon näissä luvuissa, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä sopimuksessa myös turvallisuuden kannalta? Sitten Ausalli Van viitasi kielenkäyttöön, että puhutaan myös naapureista. Meillähän on oma naapurustopolitiikkaamme, siellä on oma vakiintunut käsitteistö. Sen haluaisin myös kuulla jotain myös niistä kokemuksista, herra, herra esittelijä viittasi puheenvuorossaan tähän, siis näihin viisumeihin. Nimittäin tässä tarvitaan ehkä erillinen sopimus, niin minkälaisia kokemuksia meillä on niistä tietoista, joita meidän käytettävissämme on, mitä Venäjä on vaatinut kaksinkertaisia viisumia Euroopan unionin kansalaisilta. Haluaisin hukkasen yksityiskohtia näistä. Tässä ei nyt tänä aikaa muusta puhua, vaikka on muitakin näkökohtia. Georgian kriisi, miten neuvottelut etenevät siinä. Ja totta kai me toivomme, että Sallivan voi saattaa päätökseen nämä neuvottelut, koska meillä on suuret odotukset. Grazie. Kiitoksia edustaja Salafrankka, edustaja Uumen Räytten, kaksi minuuttia. Ähm, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun minäkin haluaisin esittää surun valittaa onnitteluni, kuten te ja kollega Salafranka totesitte. Niin kuin puhumme tästä sopimuksesta, aikanaan minä johdin Venäjän valtuuskuntaa. Silloin puhuttiin yhteisestä alueesta. Sitten siirryttiin uudistuksen kumppanuusohjelmaan ja me olemme siitä lähtien aina keskustelleet tästä kumppanuussopimuksesta. Ja minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että tämä yhteinen alue, että tämä modernisointiagenda estivät kumppanuussopimuksen jouduttamista. Ja se on tietenkin hyvin valitettavaa. Kumppanuussopimuksen merkitys korostuu sekä EU:ssa että myöskin Venäjällä. Yhden asian haluaisin ottaa vielä esille. Henkilökohtaisesti voin sanoa tästä lähtökohdasta sen verran, että Venäjä on sitä mieltä, että prosessin pitäisi olla nopea tai lyhyt, mutta meidän mielestämme siinä pitäisi huomioida kaikki mahdolliset seikat, kuten kauppa. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että yksi asia on tärkeä, nimittäin vastavuoroisuuden periaatteen noudattaminen. Mitä tulee sitten VTO-uutisiin? Vaikuttavatko Kasakstanin ja valko tilanteet näihin neuvotteluihin? Ja sitten viimeisin kysymykseni. Kun puhumme modernisoinnista, niin tietenkin se edellyttää myöskin demokratisointia. Usein käy niin, että kyllä Medvedev kritisoi korruptiota ja investointihaluttomuutta ja käydään mielenosoitteen käyppää kimppuun ja kritisoidaan Horodkovskia, mutta todellista modernisointia ei ole ollut havaittavissa. Joten kysyisinkin kollega Kisofilta, että mitä mieltä olette nyt tästä modernisointipyrkimyksestä omassa maassanne? Kiitoksia. Kiitos edustaja Umen Räytten. Seuraavaksi Edustaja Ojuland, kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan ilmaista surunvalittelumme Venäjälle ja Venäjän kansalle ja myötätuntomme äh, niitä kohtaan, jotka ovat tästä iskusta kärsineet ja koko kansakunnalle. Haluan muiden kollegojen tapaan esittää kysymyksen herra Olli Sullivanille ja tämä liittyy nykyisiin neuvotteluihin. On kovin hyvä kuulla, että näette eteenpäin menoa, ja totta kai Venäjä on strateginen kumppani, ja meidän täytyy päästä eteenpäin, koska tämä on myös eu netujen mukaista. Mutta kuten muut kollegat jo totesivat näistä neuvotteluista, jotka koskevat kumppanuutta, joka perustuu arvoihin – niin minulla on kysymys teille, että miten te katsotte, että, että tämä neuvottelu tässä yhteydessä on edennyt, koska olemme nähneet todella erilaisia arvoja, eh, joita venäläiset ovat ottaneet esille. Ja otetaanpa vaikka viime kuukausi, koska siellä on useitakin tapauksia, jossa Eusta Hodorkovskin äh, tuomio äh, tai oikeudenkäynti ja äh, on tullut paljon kritiikkiä kansainvälisistä ihmisoikeusjärjestöiltä ja, ja kansainvälisiltä tarkkailijoilta. Opposition johtajien pidättäminen, kuten herra Nemtsov, joka ei tehnyt mitään laitonta tai antanut mitään varsinaista syytä pidätykseensä – ja niin poispäin ja niin poispäin. Viime kuussa keskustelimme täysistunnossa mahdollisista viisumisanktioista niitä Venäjän virkaviehiä kohtaan, jotka ovat olleet mukana herra Magnitskin tapauksessa. Ja kaksi viikkoa sitten oli samantyyppinen asia, tuli esille ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, joka koski Hodorkovskin äh, oikeudenkäyntiä. Äh, herra Sullivan, niin voisitteko kertoa meille, että miten te ja komissio ja ulkosuhdehallinto pystyy neuvottelemaan tämän tyyppisessä ilmapiirissä ja mitä voimme tehdä tilanteen parantamiseksi Venäjällä. Grazie, onorevole Ojuland. Kiitoksia, edustaja Ojulan Schulz. Kaksi minuuttia. Ich will und kann mich nur den... Minäkin haluan esittää surunvalitteluni tämän Moskovan Domodedovon lentokentän kauhean iskun johdosta. Tämä osoittaa, että meillä on yhteisiä turvallisuusintressejä ja me toivottavasti myöskin lähdemme liikkeelle samoista perusarvoista, vaikkakin niistä kiistelemmekin kovasti näiden neuvotteluiden aikana. Ja nyt kysyisinkin teiltä, kollega Chisov, että miten aiotte päästä eroon tästä noidan kehästä, että väkivaltaan reagoidaan väkivallalla – Eli aina vastaus on väkivalta, erityisesti kaukasuksen politiikkaan viitaten. Kollega O'Sullivan, onkohan mahdollista, että syynä on se, että tässä neuvotteluosapuolet vaihtuvat jatkuvasti ja että terminologia on sekavaa? Vuoden 2009 lopusta alkaen olemme puhuneet modernisointisopimuksesta vai neuvotellaanko tässä kahdesta sopimuksesta, eli otettaisiin huomioon myöskin alueellinen tai alakohtainen kysymys, joka saataisiin ujutettua kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, vai onko kyse vain siitä, että me käytämme eri terminologiaa samasta asiasta? Ja sitten kollega Chisov, on EUn puolelta sanottu, että tällainen yhteiskunnallinen dialogikin käynnistettäisiin ja että tämäkin ulottuvuus institutionaalisoitaisiin. En ole nyt kuullut, että oletteko aikeessa tukea tätä projektia ja millä tavalla te aiotte osallistua tähän tai aiotteko te osallistua tähän foorumin perustamiseen? Kiitoksia, Schulz Tannok, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja ecr puolesta onnittelut Aus Salimanille uudestaan tehtävästä ja myös suruvalittelun ja suurlähettiläs Kijoville terroriskun jälkeen Moskovan kentällä Moskovan suurvaltaa ja EU täytyy nyt virallista suhteensa strategiseen kumppaniinsa Venäjään ja saattaa neuvottelut päätöksen KYSstä. Olen pannut merkille, että Venäjä aika myökään on nyt tietoinen Lissabonin jäljiltä EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta jos ajatellaan teidän asemanne lehdistönvapauden osalta, ihmisoikeuksien osalta, oikeuslaitoksen osalta, varsinkin jos ajatellaan miten ihmisoikeusaktivistin tai lehtimisten murhat selvitetään, tai se, että ei ole luovutettu myös sellaisia pakolaisia, jotka eivät halua tulla meille tuomittavaksi. Kuitenkin Venäjä on suuri maa, valtavat voimavarat, luonnonvaroja on, siellä on totta kai kriisejä ja talous on yksipuolista, mutta jos ajatellaan, että se on turvallisuusneuvostossa lähinnä kvartetissa ydinsulkusopimuksen tiimoilta tekee työtä, Balkanilla se toimii, siksi tarvitsemme yhteistyötänne. Minä tuen liittymistä VTO-ohjelmaan, mutta on epäilyinen kuitenkin viisumin vapauttamisen osalta, vaikkakin täytyy myöntää, että minun Lontoon vaalipiirin hyötyisi kyllä tästä enemmänkin, jos venäläiset olivat häröitsiin vähän enemmän soppailemaan. Mutta minulla on huoleni kuitenkin viisumin järjestelyistä, kun vielä Moldovan kansalaisille annetaan myös passeja liittyen Transnistrian ongelmaan tai sitten georgialaisille Etelä-Ossetian kriisin yhteydessä. Tai tässä ei ole myöskään puututtu mietittyjen alueen etnisiin puhdistuksiin. Moskova ei halua myöskään energiaperuskirjaa ratifioida. Ja siksi täytyy myös jotenkin tukea tätä suorakaupan käsitettä EUn ja Venäjän kesken. Mielestäni tämä olisi selvä liike luottamuksen hyväksi, jos hallituksen voisi energiaperuskirjan allekirjoittaa ja myös muut pöytäkirjat, jotka siihen liittyvät, niin että EUn investoinnit pääsisivät teidän maaperällenne. Tämä liittyy varsinkin Gazpromin putkeen. Tässä hiukasen ajatuksen aihetta teille. Kiitoksia, Tannok. Edustaja Angoraakis, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää lähettiläälle osanottoni ryhmäni nimissä ja minun puolueeni nimissä. Ja sitten haluaisin puuttua aiheeseen, joka askarruttaa meitä kovasti. On puhuttu niin paljon ihmisoikeuksista ja toteaisinkin, että olen järkyttynyt siitä, että NATO on hyväksynyt uuden aggressiivisen ideologian, joka käytännössä suuntautuu koko maailmaa vastaan ilman, että kansalliset parlamentit ovat sitä voineet siunata. Siksi meidän pitäisi ehkä vähemmän vaatia vähemmän tässä esitellä ihmisoikeuksia, koska meillä on myös Euroopan unionissa tämän tyyppisiä ongelmia. Mutta nyt sitten tämän päivän asia, Tämä asia on rauha ja turvallisuus. Ja konkreettinen kysymys suurlähettilölle, mitä on muuttunut suhteessa ohjussuojaan Naton tasolla ja minkälainen Onko tässä asenne muuttunut Venäjän suhteen? Muistuttaisin siitä, että, että väestö, työläiset ja Venäjä on reagoinut kielteisesti näihin suunnitelmiin rakentaa ohjussuojakilpi, mutta, mutta ovatko nämä suunnitelmat muuttuneet? onko Venäjä muuttunut kantaansa? Äh, Kiitoksia edustaja Angurakis niin, että noudattaisimme aikataulua, niin joudun nyt leikkaamaan puoleen puheaikaa seuraavan kuuden puhujan osalta. Olen pahoillani, koska meidän täytyy antaa kymmenen minuuttia kummallekin vieraallekin vielä, vielä, että voivat vastata näihin lukuisiin kysymyksiin ja kommentteihin. Edustaja Petterle, minuutti pyydän. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluan esittää myös omalta osaltani Äh, surunvalitteluni tämän traagisen, näiden traagisen kuolemantapausten johdosta. Me olemme parlament, äh, Venäjän parlamentissa valtuuskunnan äh, jäseniä ja olen hyvin iloinen siitä, että tässä ollaan nyt keskustellaan keskustelussa kokonaisvaltaisesta sopimuksesta, että on tärkeää työskennellä kaikilla rintamilla. On välttämätöntä, että että nykyaikaistaminen menee eteenpäin. Presidentti Medvedev on myös itse sanonut, että on välttämätöntä, että koko yhteiskunta nykyaikaistetaan. Olen nyt toisella vaalikaudella tässä äh, Venäjän valtuuskunnassa ja voin omasta kokemuksestani sanoa, että me usein puhumme Joskus puhutaan koviakin sanoja, mitään tabuja ei ole. Me emme ole aina tyytyväisiä keskustelun tuloksiin, erityisesti silloin kun puhutaan kivuliaista asioista, mutta katson kuitenkin, että, että näitä keskusteluja voidaan käyttää, jotta saataisiin aikaa enemmän sopua, yhteistu- yksituumaisuutta näistä asioista. Tietenkin tämän sopimuksen pohjana ovat meidän arvomme ja periaatteemme. Tästä on sanottu niin paljon, että en aio halua tätä asiaa sen kummemmin minä syventää. Haluan esittää yhden kysymyksen molemmille pääneuvottelijoille. Miten te arvioitte tilannetta? Miten pitkälle me olemme yhteisesti päässeet eteenpäin nykyaikaistamisessa ja mitä täytyy nykyaikaistaa? Konsensuksesta riippuu myös tämän sopimuksen tehokkuus. Kiitoksia. Jaakon Saari minuutti. Arvoisa puheenjohtaja, onnittelut laadullisesta harppauksesta tässä sopimusneuvottelussa ja, ja myös kansalaisyhteiskunnan tasolla on tapahtunut todella valtavasti. Nuorison trend, eurooppalaisen nuorison trendipaikka on Pietari tällä hetkellä ja matkailijoita tulee erittäin paljon Venäjällä. Tämä on hieno asia. Haluaisin kuitenkin ottaa erään asian, joka vaikeuttaa kansalaisyhteiskunnassa erittäin paljon kanssakäymistä tällä hetkellä, nimittäin tämän vastavuoroisuusperiaatteen. Venäläiset ostavat maata ja kiinteistöjä Euroopan maista, se on hyvä asia, mutta eurooppalaisten on vaikea ostaa Venäjältä maata ja kiinteistöjä. Meillä Suomessa on juuri kokemusta siitä, että aivan yhtäkkiä tulee uusia rajoituksia. Haluaisinkin kysyä molemmilta sekä kollega Sullivan että suurlähettiläältä, että voitaisiinko tämä vastavuoroisuusperiaate ottaa esille näissä neuvotteluissa ja mitä mieltä te olette siitä? No, Kiitoksia edustaja Jaakonsaari. Seuraavaksi Matlener minuutti. Dank u wel. Ik wil allereerst ook namens de Partij voor de Vrijheid uit Nederland uh, ons medeleven. Kiitoksia, mitä Alankomaiden vapauspuolueen nimissä haluan esittää myös surunvalitteluni. On tietenkin hienoa, että me olemme saaneet Venäjästä tällaisen kauppakumppanin ja onneksi luottamus kasvaa kasvamistaan. on myöskin hienoa, että minä voin uusien kumppaneiden kanssa kommunikoida englannin kieltä käyttäen. Me tiedämme, että Euroopakin tarvitsee Venäjää kumppanikseen ja minun mielestäni meidän täytyy tiivistää entisestään tätä taloudellista yhteistyötä. Muutamia huolenaiheita haluaisin lähettilälle esittää. Ensinnäkin terrorismin kasvu, erityisesti oma maani on tästä kärsinyt ja tämän merkitys kasvaa entisestään maassamme islamistinen ideologia ei sovi länsimaiseen demokratiaan. Ja Kosovon suhteen Eurooppa on tehnyt suuren virheen. Se on valitettavaa, niin kuin ryhmäni mielestä on sanottava. Ja mitä tulee Iranin kauheaan hallintoon, sekin on yksi suuri ongelma. Kyllä Euroopan unionin ja Venäjän tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä ja vaikuttaa tilanteen muuttamiseen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Matener. Edustaja Nikolai, minuutti. Kiitoksia. Kovasti, herra puheenjohtaja, on aivan selvää, että meidän täytyy nyt korostaa laatua, mutta emme saa sivuuttaa myöskään aikaa tässä yhteydessä. Nimittäin se, mitä saatetaan päätöksen neuvotteluissa, niin voi olla, että todellisuus ei silloin enää vastaakaan sitä, mitä on saavutettua. En vi- halua viitata nyt Pariisin kongressiin, ettei saatu todellista edistystä aikaa, mutta ratkaisu täytyy löytää, jotta voidaan selvittää nämä vaikeat ongelmat. Pari kysymystä täsmällisemmin. Mikä on neuvottelujen näkemys yhteistyöstä maanviljelyksen alalle ja toiseksi? Tämä kysymys jo kuultiinkin tavallaan miten me voisimme tehdä yhteistyötä, voimme jotenkin ennakoida ja torjua terrorismia, joka edelleen on uhka maailman mittakaavassa. Kiitoksia edustaja Nikola. Seuraavaksi edustaja Vaidere, minuutti. Um, Kollegat, haluan esittää surunvalitteluni Venäjän kansalle näistä traagisista tapahtumista Moskovan neuvottelu lentokentällä. Ja haluan esittää, oikeastaan jo tietyt kysymykset on tulleet ja selville haluan keskittyä yhteen asiaan. Minun kysymykseni tulee, menee herra Salivanin suuntaan, se koskee viisumijärjestelyjä. Tämä hallinto on ollut jo muutaman vuoden ja siksi kysymykset. Onko komissio analysoinut tätä jaksoa, jos näin on tehty, niin missä, missä mitä siitä voidaan oppia? Onko, olemmeko saaneet jotakin tuloksia viisumijärjestelmistä? Ja mitä, minkälaisia ne ovat? Onko tasapainoisuutta Venäjän ja EU-kansalaisten välillä silloin, kun käydään toisella puolella vierailulla? Ja miten tämä, minkälainen on vierailijoiden tai turistien rakenne? Kiitoksia edustaja Vaidere. Keskustelun päätteeksi Kirilov minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin, jos mahdollista, kun niin paljon kysymyksiä ja asioita on esille tullut, keskittyä jäätyneisiin konflikteihin. Yhteinen naapurusto ei käsitteenä ole hyväksytty, mutta eikä se tarkoita sitä, ettei näihin puututtaisi, koska voi olla, että niistä tulee vielä hankala este suhteittemme syventämiselle. Olisin halukas kuulemaan tästä yhteistyöstä, että keskityttäisiin ainakin johonkin näistä konflikteista, niin että saadaan läpimurtot Transnistria ja Vuoristokarava ottaisin esille, koska ne ovat yhä kestämättömämpiä. Ne ovat niin pitkään kestäneet. Grazie, onorevole Kirilo. Kiitoksia, edustaja Kirilo Nyt Kymmeneksi minuutiksi annan puheenvuoron kummallekin vieraalle siinä järjestyksessä kuin kuulimme aluksi. Eli tohtori O'Sullivan ensin. <clears throat> Thank you very much, Chair, and thank you. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja kiitokset arvoisat edustajat näistä kommenteista. Pyrin vastaamaan parhaani mukaan tässä minulle annetussa ajassa näihin kysymyksiin. Ja voin sanoa, että tiettyihin suoriin kysymyksiin en voi antaa teille tänään vastausta, mutta palaamme asiaan myöhemmin, jotta te saatte kaiken tarvitsemanne informaation. No mitä tuli esitettyä, ensinnäkin VTO-jäsenyys pitää paikkansa niin kuin lähettiläskin totesi, me emme toimi siellä yksin, vaan kyse on todellisesta 153 maan konsensusjärjestelmästä. Ja tietenkin jäsenyysneuvottelut ovat aina hankalia ja me emme tietenkään voi ennakoida tulevaa ja mitä asioita nostetaan vielä pöydälle. Me yritämme tietenkin helpottamaan tätä prosessia ja tietenkin EUllakin oma vaikutusmahdollisuutensa VTOssa – Tietenkin ei enää niin paljon, kun VT on laajentunut, mutta on tietenkin selvää, että tässä on strategistakin merkitystä ja me haluamme tietenkin saada aikaiseksi keskiset sopimukset, mutta meidän täytyy tehdä myöskin yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa prosessin helpottamiseksi. Tietenkin yhd... Venäjänkin pitää löytää omia ratkaisuja omiin ongelmiinsa. Tämä on monimutkikas prosessi, mutta historiallinen tapahtuma kuitenkin, joten kyllä minun mielestäni meidän pitäisi huomioida tämäkin ulottuvuus, koska kyse on viimeisestä suuresta talousalueesta, joka ei ole tämän järjestelmän piirissä. Ja minä uskon, että Venäjän liittymisen myötä saataisiin etuja koko maailmalle. Ja mitä tulee sitten viisumikysymyksiin? Tämä on tietty arkaluonteinen asia ja se on ihan oma aihealueensa juuri tästä erityispiirteistään johtuen. Meidän pitäisi ensin tietää tämä tavoitteen asettelu, jotta tiedämme, miten tähän sopimukseen voidaan päästä. On tietenkin selvää, että näistä asioista ei neuvoteltaisiin tässä yhteydessä, mutta kuitenkin tämä on tärkeää sekä Venäjälle että myöskin EUlle, niin kuin täällä on useampaan otteeseen sanottu. Ja kunhan prosessi etenee, niin se pyritään huomioimaan myöskin jatkopäätöksiä tehtäessä, eli millä tavalla tässä sopimuksessa että muissa sopimuksissa huomioidaan tämä viisumivapauskysymys. Mitä tulee tilastotietoihin viisumeihin liittyen, valitettavasti minä en voi tarjota teille yksityiskohtaista tietoa täällä ja tänään, mutta on tietenkin selvää, että me käymme tiivistä viisumivuoropuhelua ja tulen varmistamaan, että saatte tarvitsemanne tiedon. Ja kollega Omen Räytenin kysymys tuli liitosta. Se on monimutkikas asia jo DG-kaupan puolella toimiessa. Niin seurasin tätä Tiedän toki, että tällä on omat vaikutuksensa kahdenkeskisille neuvotteluille, että muillekin, ja jos Venäjä, Kasaksan ja Valko-Venäjä haluavat tuli unionia muodostettavan, niin tietenkin me olemme avoimilla mielillä tätä asiaa käsittelemässä, mutta meidän täytyy katsoa, miten tämä asia myöskin huomioiden VTO-rintamalla ja minä uskon, että tällä saralla meidän täytyy vielä syventää keskustelujamme, erityisesti silloin kun puhumme kaupasta ja investoinneista. Mitä tulee sitten arvoihin, tämä on tietenkin hyvin perustavaa laatua oleva kysymys. On tietenkin aina hankala ottaa tällaisia asioita esille, mutta minun mielestäni on sanomattakin selvää, että meillä on yhteisiä arvoja ja että ne kuvastuvat sopimuksessa, vaikkakaan ne eivät ratkaise kaikkia ongelmia, mutta kuitenkin se ehkä voisi tarjota paremmat neuvotteluasetelmat ja mahdollisuudet ja ehkäpä sitä kautta voidaan vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen saavuttaa päämäärä. Mutta tietenkin jokaisen on tehtävä myönnytyksiä. On tietenkin selvää, että Venäjä ei voi hyväksyä jotain asiaa noin vain ei myöskään Euroopan unioni, joten meidän pitää tietenkin löytää sopimus ja minä uskon, että me pääsemme siihen, mutta se ei ole mikään helppo tehtävä ja meidän täytyy kuitenkin kaikin voimin pon, ponnistella yhteisen sopimuksen saavuttamiseksi. Kaikki taho tietävät, että kunhan parlamentti voi tutustua tähän lopulliseen sopimukseen, niin minä uskon, että tämän asian tiimoilta te tulette hyvinkin tarkkaan tutkiskelemaan tätä sopimuksen sisältöä, joten me kyllä tarkkaan mietimme tätä asiaa. Ja sitten kollega Schulz, te viittasitte modernisointisopimukseen, olemassa oleviin sopimukseen ja niin poispäin. Ja kuten kollega Omer Rautenkin kysyi, voisiko tästä syntyä jonkinlainen esteprosessille? No enpä usko. Minä uskon, että me yritämme huomioida kaikki mahdolliset tukitekijät saadaksemme aikaiseksi kokonaisvaltaisen kattavan sopimuksen ja kun katsotaan nykyistä työtä ja yhteistyötä, se ei varmaankaan hidasta prosessia, vaan se edes auttaa yhteisen päämäärän saavuttamisessa. Niin, tähän modernisointisopimukseen liittyen voidaan sanoa, että sellaista ei ole olemassa. Me puhumme nyt kumppanuussopimuksesta ja me toivomme, että tähän nojaudutaan, kun jatkossa uusia sopimuksia muotoillaan. Tietenkin me haluamme kantaa kortemme kekoon Venäjän modernisoitaessa, mutta tietenkin loppujen lopuksi kyse on Venäjän päätöksestä, miten se haluaa modernisoida toimintaansa. Mutta me haluamme kantaa kortemme kekoon. maataloussektorilla tapahtuvasta yhteistyöstä. Ihan pieni hetki, kunhan löydän muistinparoni. Niin. Yksityiskohtia en voi kertoa, mutta palaan asian tuonempana, mutta sen verran sanon, että kyllä tähänkin liittyen sopimuksessa otetaan kantaa. Ja mitä tulee näihin olemassa oleviin naapuruskonflikteihin, se on tärkeä kysymys. Ja vastauksena toteaisin, että tämä on puitesopimus. Se ei tietenkään sinänsä tarjoa ratkaisumalleja yksittäisiin ongelmiin, mutta minä uskon, että sitä kautta luottamus kasvaa ja luo pohjan asioiden jatkokäsittelyä varten. Ja on tietenkin selvää, että kun me yritämme saada tämän sopimuksen valmiiksi, niin me tarkastelemme myöskin näitä nykyisiä konflikteja, ja nämä liittyvät toisiinsa, sopimus yhtäältä ja konfliktien ratkaiseminen toisaalta. Ja niin kuin monet teistä totesivatkin, niin kyse on hyvinkin tärkeästä strategisesta päätöksestä. Maantiede, kulttuuri, historia yhdistävät meitä, kuten myös yhteiset arvot, monet yhteiset arvot. Ja niin kuin täällä sanottiin, niin on tärkeää pyrkiä löytämään laadukas edistysaskel tässä yhteistyössä, mutta samalla tunnustetaan olemassa olevat ongelmat, niin kuin täälläkin sanottiin. Niitäkin käsitellään neuvotteluissa tai niiden yhteydessä. On tietenkin selvää, että kukaan ei ole valmis luopumaan kaikista tärkeimmistä periaatteistaan, mutta meidän tulisi löytää toimivia kompromisseja. Ja toivottavasti minä voin omalta osaltani edesauttaa sopimuksen syntymistä mutta meillä pitää olla EUn kannalta, jäsenvaltioiden kannalta strateginen ulottuvuus tässä, niin kuin myöskin Euroopan parlamentin kannalta, ja se taas edellyttää, että me paneudumme tähän asiaan sen ansaitsemalla tavalla. Mitä tulee kauppa- ja investointiulottuvuuteen, niin minun mielestäni se on yksi osa-alue, joka ei ole kehittynyt tarvittavan pitkälle, mutta minä uskon, että jos hyvää tahtoa riittää, niin silloin pääsemme eteenpäin ja voimme sulkea myöskin avoinna olevat luvut ja sopia tästä asiasta. Tämä nyt on ollut reilut pari vuotta käynnissä tämä neuvottelu ja 17 vuoden ajan on Venäjä neuvotellut VTO-jäsenyydestä. minä todellakin toivon, että vaikka tässä on aikaa kulunut, niin silti sopimukset saadaan aikaiseksi. Sillä meidän on todellakin pyrittävä pakon sanelemana saada tällainen yhteistyösopimus aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia, tohtori Salivan. Sitten suurlähettiläs, olkaa hyvä. Thank you very much. No, kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia täällä puhuneita, jotka ovat ilmaisseet suruvalittelunsa tämän terroristi-iskun johdosta, joka Moskovan lentokentällä tehtiin. Todellakin terrorismin vastainen taistelu on keskeinen asia meidän yhteistyössämme Euroopan unionin kanssa, ja me varmasti viemme sitä eteenpäin ja sisällemme siitä luvun uuteen sopimukseen. No, ehkä voisin kertoa, millä tavalla, mikä, minkälainen tämä arkkitehtuuri ja rakenne on. Tuleva sopimus on oikeudellinen perusta. Kumppanuus nykyaikaistamiselle on väline ja työkalu ja tiekartta. Niin kuin tiekartta on, se johtaa kuitenkin siihen tavoitteeseen, joka luo yhteisen alueen – kumppanuus nykyaikaistamisen hengessä ja olen samaa mieltä Davidin kanssa. Se ei ole mikään erillinen sopimus, niin kuin David sanoi, mutta meillä on nyt sellainen tilanne, että meillä on tällainen vierivä tai eteenpäin menevä työsuunnitelma. Siinä on projekteja ja siinä on seurantamekanismi. Tämä on oikeastaan toinen syy minulle painottaa sitä, että Lissabonin sopimuksen jälkeisessä todellisuudessa olemme tilanteessa, jossa ulkopuolinen maailma ei pelkästään tarkastele enemmän Euroopan unionin rakenteja, rakenteita, mutta se on luonut myös uusia organisatorisia asioita, kuten kuka on kuka koordinoi kumppanuutta EUn puolella, sen kuin herra Mingerelli on nyt uudessa tehtävässä. Tämä täytyy ottaa esille. And of course, modernization. Ja totta kai nykyaikaistamiskumppanuus, uudistamiskumppanuus ei ole sellaista, että se heijastelisi kaikkien tuntemaa Euroopan unionin lähtemistä Venäjää nykyaikaistamaan sitä maata, vaan tämä on pikemminkin tällainen vastavuoroisuuskonsepti. Ja ymmärrän niitä kommentteja, joita täällä on esitetty vastavuoroisuudesta. Tämä myös heijastelee tarvetta puhua samantyyppistä haasteista tässä muuttuvassa maailmassa. Me molemmat tunnustamme ja ymmärrämme sen, että, ne, että Venäjä ja EU eivät elä tyhjiössä – ympärillämme on elävä, värähtelevä maailma, jossa tasapaino ja taloudellinen voima ja poliittinen vaikutusvalta muuttuu jatkuvasti, eikä aina siten, että Euroopan unioni siitä hyötyisi. Se on syytä muistaa ja hyväksyä. Ja jotta voisimme pysyä keskeisenä toimijana, josta EU haluaisi pysyä keskeisenä tekijänä, se tarvitsee kumppaneita, ja Venäjä on mahdollinen kumppani tällaisena strategisena kumppanina ja uusiutuvana tekijänä. No, oli useitakin kysymyksiä, jotka liittyivät ihmisoikeuksiin ja median vapauteen. No, sanon lyhyesti, että, että Venäjän lainsäädäntö mediasta, median osalta on libera- paljon liberaalimminkin kuin eräät medialait, joita on hyväksytty viime aikoina Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Uh, on uh, the energy charter. Energiaa peruskirja ja siitä koko, koskeva sopimus. Uh, herra Tänek, Tänek, joka juuri lähti. Valitettavasti uh, herra Tänekillä on jo poistunut, mutta halusin vain selventää, että, että Venäjä on allekirjoittamattomien energiaa. energia- peruskirjasopimuksen vuonna 1994. Sitä ei ole ratifioitu, kuten monet muutkaan eivät ole ratifioineet sitä eh, eh, mukaan lukien sellaiset isohkot energiatoimijat kuin Norja. Ja, ja pöytäkirjat eivät ole olemassa valitettavasti siksi tällaista energiapöytäkirjaa, peruskirjaa ei allekirjoitettu silloin vuonna 1994 ja siitä lähtien meidän mielestämme se on tavallaan jo menneen talven lumia noin niin kuin merkityksensä kannalta. Ja nyt me keskustelemme Euroopan unionin kanssa, muidenkin kanssa, YK on Ekosokin kanssa uudesta konseptista tällaista kansainvälistä energiayhteistyötä varten, joka perustuisi sellaisiin periaatteisiin, jotka käynnistettiin G8-kokouksessa Pietarissa 2008 viisumeista. No, esitän oman kantani, henkilökohtaisen kantani, joka on varsin vahva. Minusta nykyaikaisessa Euroopassa viisumit ovat anakronismi. Se on, men, se on ympäri Eurooppaa. Eivät ole tämän päivän asioita. Tämä on enemmänkin poliittinen asia kuin organisatorinen tai tekninen asia, koska muussa, muussa tapauksessahan EU ei olisi ollut niin nopea poistaessaan viisumit tiettyjen maiden suhteen äh, Länsi-Balkanilla olettaakseni. No, me ole, minä, minä en halua yliarvioida äh, tätä läpimurtoa, mutta äh, me olemme kuitenkin menneet merkittävästi eteenpäin viime vuonna. Me sovimme lähtevämme tästä selvitysvaiheista keskusteluissa tällaisen operati- siirtyä tällaisen operatiiviseen vaiheeseen. Nyt me olemme yhdessä Euroopan komission kanssa viilaamassa ja finalisoimassa tällaisia yhteisiä toimia, jotka loppuviimeksi johtaisivat siihen, että viisumit poistettaisiin Venäjän ja EUn välillä. Muuten tilastollisesti Mulla on suurin piirtein viime vuonna noin likimaiset luvut, kokonaan 4 no, miljoonaa, 2,5 miljoonaa venäläistä kävit ei niinkään EU Schengenin alueella ja 1,5 miljoonaa Schengeniläistä kävi Venäjällä. Jos se nyt antaa jonkinlaisen kuvan, niin ehkäpä se auttaa teitä ymmärtämään, minkälaiset ulottuvuudet tässä asiassa ovat. On Islam, Iran. Islam, Iran. No, en nyt puuttuisi Iraniin. Voin vain sanoa, että me olemme läheisessä yhteistyössä neuvottelu, neuvotteluissa ää, Iranin kanssa. Olen siinä mukana Catherine Ashton ja muitakin maita – se on 3 plus 3 formaatti, muuten 5 plus 1 formaatti, mutta kuitenkin kuusi osanottajaa siinä on. Ja, ja tuorein kierros käytiin äskettäin Istanbulissa, joka ei ollut, var, ei ollut mikään valtava menestys, mutta ei ollut mikään kauhea takapakkikaan. Islamista saatatte yllättyä siitä, että suurin muslimimaa Euroopassa on Venäjän federaatio. Sillä on suurin määrä äh, äh, muslimeja Euroopassa, yli 20 miljoonaa. Ja, ja sillä on tuhatvuotinen perinne äh, rinnakkainolosta krist, kristittyjen ortodoksien ja muslimien kesken ja tuhansien muiden uskonnollisten ryhmien rinnakkainolosta. Näin ollen en nyt lähtisi laittamaan kysymysmerkkiä islamin perään, ei islamin ja, ja terrorismin perään. Terrorismilla ei ole kansalaisuutta eikä uskontoa. Frozen conflicts. Uh, trans- Jäätyneet konfliktit, Transnistria, Listria, Vuoristokarabah, Transnistria mainittiin myös viisumien yhteydessä. No, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta olemassa, oli Neuvostoliiton kansalaisia, jotka jäivät tuolle alueelle van, vanhoilla neuvostopasseilla tai henkilötodistuksella varustettuina. Ja, ja sen voimassaoloa jatkettiin, näiden asiakirjojen voimassaoloa jatkettiin useankin, muutamankin otteeseen, jotta ihmiset sitten saattavat löytää oman kansalaisuutensa. Venäjän federaatio hyväksyi noin, noina päivinä niin sanotun nolla-option, että, että neuvostokansalaiset, jotka asuvat Venäjän äh, federaation alueella äh, vuonna 1992, äh, siirtyvät tavallaan Venäjän kansalaisiksi automaattisesti Tämä oli se ilmeinen ja, ja, ja looginen seuraus, mutta valitettavasti kaikki entiset neuvostotasavallat eivät noudattaneet samaa linjaa. Ja tässä mainitsen Latvian ja Viron, jotka ovat siitä lähtien olleet törmänneet tähän kansalaisuudettomien tilanteeseen. Ja oli myös sellaisia ihmisiä, Transnistrian kaltaisessa paikassa Abhaasiassa, Etelä-Ossetiassa, jotka jäivät näiden vanhojen neuvostoaikaisten henkilö, henkilöpapereiden varaan. Useimmat ovat haluttomia tai eivät pysty saamaan identi- henkilöllisyyspapereita esimerkiksi Moldovasta tai Georgiasta. Näin ollen jossakin vaiheessa oli sellainen tilanne, että vanha nämä vanhat neuvostohenkilöpaperit lakkasivat olemasta voimassa ja henkilöt jäivät ilman papereita. Ainoa mahdollisuus oli hakea kansalaisuutta ja passia tässä tapauksessa Venäjän federaatiolta. Esimerkiksi Transnistriassa jotkut hakivat Ukrainan kansalaisuutta. Tästä ja kaikki nämä hakemukset käsiteltiin yksilön tapauskohtaisesti ja, ja se ja näissä kolmessa, äh, kolmella alueella enemmistöllä on Venäjän, Venäjän passi. Ja kaksi niistä on saanut Venäjän tunnustuksen itsellisen valtiona Transnistria äh, äh, asema, sen täytyy ensiksi sopia rauhanomaisesta rinnakkaisesta Moldovan kanssa, mutta puhua viisumista ja passeista me emme voi unohtaa tässä yhteydessä sitä valtavaa asiaa äh, Romanian passeista, jota näytetään mondovalaisille, joka meidän arviomme mukaan on oikeastaan ylittää niiden passien lukumäärän, joita venäläiset ovat antaneet Transnistrialle. Lopuksi kysymys ohjuskilvestä, Yhdysvaltain ohjuskilvestä – Angoraksin vasta vaan eri asia, mutta yritän vastata tähän äärimmäisen lyhyesti. Heti kun Obama tuli valkoiseen taloon, taloon presidenttinä, hän, niin kuin sanoi, niin kuin tiedätte, hän o, o, lopetti Bushin kauden suunnitelmat, joiden tarkoitus oli rakentaa Puola ja Tsekin tasavaltaan ohjuskilvet. Ja, ja Tämä tapahtui pitkällä aikavälillä. No, me olemme valmiita keskustelemaan muista jatkosuunnitelmista Yhdysvaltain ja muiden naapurivartijoiden kanssa muista suunnitelmista ja siinä yhteydessä, että voitaisiin rakentaa yhteinen, äh, yhteinen tällainen äh, ohjuksilta suojava järjestelmä. Ei se tarkoita sitä, että olisimme suostuneet mihinkään mukaan, mukaan lukien viime marraskuun huippukokous. Me olemme vain suostuneet keskustelemaan näistä asioista. Ja totta kai mikä tahansa tällainen ohjustorjuntajärjestelmä voi olla joko strateginen tai sitten sitä vähäisempi. Sitä, ja tämä edellyttää tietenkin esimerkiksi pitkiä keskusteluja, koska siinä on kysymys pienen pienen tason suojelutoimista ja rauhanturvaamistoimista tietyllä alueelle ja sitten voitaisiin siitä jatkaa muihin lähinnä tak- taktisiin kysymyksiin. Sitten strategisesti strateginen asia on se, että laadittaisiin globaali suojakilpi. Se on eri juttu. Ja se on sellainen asia, josta, täyt- josta varmasti tullaan keskustelemaan. Uusi venäläis-amerikkalainen Start-sopimuksen on juuri ratifioitu Venäjän parlamentissa, ja siinä painotetaan tietenkin sen liitteasiakirjassa painotetaan sitä, että me seuraamme tarkasti sitä, miten näitä säädöksiä pannaan täytäntöön Yhdysvalloissa ja, ja sitten toimimme adekvaatilla tavalla sen pohjalta. Ja tässä on looginen linkki strategisen puolustuspotentiaalin ja ja tämän äh, vanhettivälisten ohjusten, äh, vanhettivälisiä ohjuuksia koskevan suojajärjestelmän välillä. Olen kaikiti puhunut varmasti riittävästi. Kiitoksia. Mm, grazie. Äh. Kiitos, suurlähettiläs Kijov. Kiitos neuvottelija Ousalivanille, kiitokset teille. Voitte kuvitella, miten paljon mielenkiintoa herättää sopimus, kun ajatellaan kaikkia konflikteja Euroopassakin on ollut jo 1900-luvulla ja sitten syntyi tämä liitto ja nyt ollaan tässä. Euroopan rajat ovat siirtymässä ja kohti hyvin tärkeitäkin maita. Yksi niistä on siellä idän suunnalla. Kiitokset teille ja minä toivomme, että neuvottelut etenevät kuten mekin toivomme ja te toivot ja saadaan lopussa hyvää lopputulos. Meidän kokouksemme jatkoo kello 15 äänestystä varten ja suosittelisin, että tulette täsmällisesti paikalle. Nimittäin meillä on tiivis esityslista iltapäivälläkin. Ja Aika rientää. Olkaapa paikalla täsmällisesti kello kolme. Kiitos. Yltä tai